Yeah. I think we can start. Voinemme aloittaa, hyvät naiset ja herrat, äh, hiukan myöhässäkin jo. Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi tähän kokoukseemme. Esityslista voidaan varmaan hyväksyä sellaisenaan, kukaan ei vastusta esityslista hyväksytty ja samoin 28. toukokuuta pöytäkirja, voidaanko se hyväksyä tällaisenaan, ei vastalauseita, hyväksytty. Puheenjohtajailmoituksia ei ole ja näin voimmekin siirtyä välittömästi esityslistan kohtaan neljä. Tervetuloa Jose Manuel Fernandes. Hän on Euroopan unionin talousarvion 2016 esittelijä budjettivaliokunnassa. Tervetuloa valiokuntaamme. Mukavaa, että lentonne ei ollut öö, kovasti paljon myöhässä, vaan ehditte kokouksen alkuun heti paikalle. Meillähän on perinteisesti erittäin hyvä yhteistyötä kahden valiokuntamme, budjettivaliokunnan ja TRAN-valiokunnan välillä, ja on hyvin tärkeää, että Neuvosto ottaa vakavasti Euroopan parlamentin esitykset talousarvioon liittyen muun muassa liikennealalla, ja siksipä meidän täytyy sopia yhteisestä linjasta. Muistutan myös, että neuvottelutulos, mikä tulee esiriin, joudutaan toteuttamaan mm, talousarviossa 2016. Nyt herra Fernandes kertoo meille lyhyesti budjetin tilanteesta. Olkaapa hyvä. Merci. Euh, je... Kiitoksia. Pahoittelen sitä, että olin hitusen myöhässä liikenteen vuoksi. Hän sopii hyvin tähän valiokunnan teemaan lentokone lähinnä oli myöhässä siis. Olemme jo hyväksyneet nämä prioriteettimme suuntaviivan mukaisesti. Me puhumme kolmesta eestä, työllisyydestä, yrityksistä, yrittäjyyshengestä, sisäisestä solidaarisuudesta, kuten myöskin ulkoisesta ei saa unohtaa sitä, mitä rajojemme ulkopuolella tapahtuu ja luonnollisestikin sitten turvallisuudesta. Nämä prioriteetit ovat sellaisia, joilla on vaikutuksia budjettikohtiin, joista, jotka saattavat edesauttaa työllisyyttä, varsinkin osakessa 1a, jossa on myös paljon hankkeita, jotka liittyvät tähän valiokuntaamme. Me lähdemme liikkeelle siitä, että sitoumuksia noudatetaan ja tämä koskee kaikkia toimielimiä, mutta ennen kaikkea ja varsinkin on se suora huomio neuvostolle. Kun todetaan, että halutaan noudattaa sitoumuksia, niin se merkitsee sitä, että noudattaa, noudatetaan maksuja. Maksut ovat looginen seuraus niistä sitoumuksista, joita on tehty kun puhutaan mukso-vaikeuksista, niin puhutaan niistä, jotka on jo tehty, puhutaan laskuista, puhutaan paikallisviranomaisista, kansallisista viranomaisista, nuorista, yrityksistä, puhutaan uskottavuudesta. Tämä on häpeä, sitä ei voida hyväksyä, että neuvosto ei suuntaa riittävästi rahaa, jotta voitaisiin noudattaa sitoumuksia ja julistuksia, joita on jo tehty. Kun puhutaan myös sitoumusten noudattamisesta, niin se merkitsee myös sitä, että monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, jossa on joustavuutta, nämä ovat joustavuusvälineitä. Ja kun puhutaan yleismarginaalista, jota ei enää voida käyttää, joka on käytetty esiriin tai rahasta. Itse asiassa kysymys ei ole suoran rahasta, vaan aiempien vuosien sitoumuksista. jotka kuuluvat yleismarginaaliin, jota voidaan käyttää politiikan aloihin erityisesti kasvu- ja työllisyyspolitiikkaan. Ja me haluamme hyödyntää tätä joustavuutta ja juuri näiden sitoumusten vuoksi, jotka löytyvät lainsäädäntötekstistä monivuotisesta rahoituskehyksestä, olemme hyväksyneet tämän leikatun budjetin suhteessa vuoteen 2000, kauteen 2007-2013. Luonnollisestikin nyt budjettikeskusteluissamme <clears throat> tarkastellaan kysymystä siitä, millä tavalla siihen integroidaan ne sitoumukset, jotka liittyvät esiriin ja erityisesti verkkojen Eurooppa-fasiliteetti ja äh, Horisontti 2020 ohjelma. Tässä meillä on sama tavoite, kun meillä on ollut neuvotteluissa ja kiitän kahta neuvottelua, neuvottelijaa, jotka ovat olleet mukana, jotka ovat onnistuneet saman hyvän tuloksen. Työmme ei kuitenkaan ole loppuun saatettu siitä syystä, että meillä on tavoitteena mahdollisimman pitkälle mm, äh, minimoida se vaikutus, joka kohdistuu horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppaan. Näin tehdään jokaisessa budjettiprosessissa. Ja tässä tarvitaan myös tätä valiokuntaa, jotta voidaan nähdä, millä tavalla tähän tavoitteeseen me voimme päästä, jonka tavoitteena on vähentää sitä vaikutusta, joka kohdistuu verkkojen Eurooppaan. Aikataulusta muistuttaisin, että 27.5. komissio teki budjettiluonnoksensa. Sehän ei ole lopullinen, vaan nyt neuvosto tutkii sitä, käsittelee sen ja sen jälkeen parlamentti käsittelee sen. Meidän meillä ei ole omi prioriteetteihimme mandaattia tässä budjetissa marginaaleissa. Meillä on rajallinen 200 miljoonan marginaali, jota voidaan käyttää pilottihankkeisiin ja valmisteleviin hankkeisiin. Mutta syyskuussa komission ja edustajan pitää esittää tarkistuksensa. Strasbourgin täysistunnossa äänestetään sitten 23. syyskuuta asiasta ja päätösasemasta lokakuussa 28.29 lokakuuta äänestetään tarkistuksesta 13.10. päätöslausamasta 28. päivä täysistunnossa ja 29.10. Viiva 18.11. järjestetään sitten ähm, sovittelu. Budjetin luonnoksessa ei, ei vielä ole otettu huomioon esiristä tehtävää sopimusta, ja se tehdään sitten korjaavalla lisäkirjelmällä. Ja tässä ohjelmassa 43,7 prosenttia kohdistuu lisäystä verkkojen Eurooppaan, mutta vielä ei nähdä vaikutusta ja niitä leikkauksia, jotka ovat sitten esirin aikutukseen 37,9 prosenttia liikenteessä lisää verrattuna vuoteen 2015 ja 18,9 prosenttia maksuissa. Virastot globaali lähestymistapa. Niissä leikkausta ei tehdä 5 prosenttia joka olisi sama kaikissa virastoissa. Puhun siis kaikista virastoista, jotka ovat olemassa, mutta ilmaturvallisuusvirasto EASA, sen kohdalla on pieni leikkaus 0,8 ja 0,2 lisäystä Euroopan meriturvallisuusvirastossa ja rautatievirastossa myöskin 0,5 lisäys. Eli yksi Assa otsakkeessa on marginaalia 100 miljoonan marginaali, mutta olemme siis keskustelemassa budjetista ja sitten neuvoston käsittelyn jälkeen teemme omat tarkistuksemme. Tässä erityisesti olen paikalla teitä kuullakseni, jotta voitaisiin ottaa huomioon myös tämän valiokunnan näkemykset, jotka ovat tärkeitä näiden suuntaviivojen kannalta, joista on puhuttu, ja jotta voisimme saada aikaiseksi mahdollisimman hyvän budjetin. Kiitän myös teitä tästä tilaisuudesta saada tulla tänne. Ja, wir bedanken uns me kiitämme myös sydämellisesti tästä esityksestänne. Ja nyt voimme käynnistää keskustelun ennen kuin annan äh, Tranin äh, valmistelijalle Salinille puheenvuoron. Äh, toivotan tervetulleeksi Pariisin Sorbonnen yliopiston opiskelijaryhmän Karima Dellin vieraat. tervetuloa tänne valiokuntamme. Ja nyt puheenvuoron saa Massimiliano Salini. Olkaa hyvä. Anche Massimo. Massimo Massimiliano sono sinonimi. Massimo on aivan oikeita, niin kuin tämä Massimiliano kumpikin käy. Niin, haluan kiittää kollega Fernandesia. Kiitos siitä, että lyhyesti esittelitte sen, mikä on se työmenetelmä, josta on sovittu ja tästä muistutitte sama kuin myös prioriteeteista, jotka tällä hetkellä ovat tulet mukaan tähän, äh, kun on käynnissä erittäin mutkikas vaihe, ja jonka, jonka mukaan rakennetaan tätä budjettia. Meillä on kokonaisuudessaan suurta huolestuneisuutta, niin kuin on tunnettua, mikä on sen neuvotteluissakin. Eli kysymys on suhteesta esirin ja, siis joka, ja Juncker-suunnitelma, siis joka kokonaisuudessaan – on vaikuttanut siihen, että mekin voimme tukea sellaisia investointeja, jotka ovat meille tärkeitä. Klassinen esimerkki on se, että ajatellaan niitä investointeja, jotka ovat hyvin tärkeitä nimenomaan yksityisille sijoittajille. Nyt on vaara siitä, että nämä joutuvat tässä nyt heikompaan tilanteeseen ajatellen tätä uutta rahastoa, joka liittyy nimenomaan investointien rahoittamiseen, koska säädöt, liittyvät siihen, merkitsevät sitä, että investoinnit, jotka kotkoa esimerkiksi rautateitä tai sisävesiliikennettä, jotka ovat vähemmän kiinnostavia ja, ja mutkikkaampia ajatellen nimenomaan niiden taloudellisuutta, että nämä hankkeet voivat jäädä tässä huonompaan asemaan ja siksi nouseekin se kysymys siitä, että mit, missä välin on joustavuutta, missä välin on sitovia marginaaleja – me tarvitsemme tietoa siitä, miten paljon markkinaista voidaan vielä hyödyntää sitten, jotta tällä riguardo. Non, eh, non la tedio, gli altri elementi che... Ja ajatellen eh, nimenomaan verkkojen Eurooppaa ja siihen liittyviä kysymyksiä, miten sitä voidaan toteuttaa, eli myöskin sitä yhteyttä, joka liittyy budjettiin ja sen toteuttamiseen ajattelin myöskin sitä, että muistettiin siitä, että menoa virastojen osalta täytyy puuttua tilanteeseen ja rautatiepaketti haluaisin muistuttaa siitä ja myöskin sitä suuresta toiveesta, joka on olemassa, että kansalliset virastot voivat joutua että niin osa toimintaa täytyy koordinoida yhdessä eurooppalaisten virastojen kanssa, joten nämä virastot voivat antaa takuita niin, että että saadaan myöskin yhtenäinen sisäkan, yhtenäinen ilmatila ja, äh, ja myöskin TNT, äh, joka myöskin on tärkeä äh, tieto ajatellen, ja jotka muistuttavat eurooppalaisia rakenteita. Kysymys on siis siitä, että nämä sisämarkkinat, niitä, niitä on tässä tarkoitus saada nyt vauhtiin tätä kautta. Täl, tässä täytyy olla voimakas sitoutuneisuus ja yhteys myöskin näihin eurooppalaisiin liikennehankkeisiin ja siihen, miten saamme kehitystä aikaan mahdollista, mutta kysymys on todellakin siitä, mikä on sitten seuraava vaihe tätä lausuntoa laadittaessa, ajatellen nimenomaan kansalaisten suhdetta liikenteeseen. Ja suurissa kansalaistahan asuu kaupungeissa ja ajatellen kestävyyttä, kestävää kehitystä, siinä mielessä on myöskin tutkittava tätä kysymystä. Sen lisäksi on tärkeää myöskin katsoa sitä, mikä on suhte Esirin ja verkkojen Euroopan ja horisontin 2020 välillä, kun täällä on jo todettu. Kiitoksia. Sitten kuulemme varjoesittelijöitä ensimmäisenä Georgi Pirinski. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Olen hyvin pitkälti kanssanne samaa mieltä sen suhteen, että liikenteen ja liikkuvuuden äh, budjettiosuus on äärimmäisen tärkeä koko vuoden 2016 talousarviolle ja siksipä on erinomainen asia, että meillä on tilaisuus käydä keskustelua kanssanne huolenaiheistamme ja prioriteeteistamme. Kannattaa varmasti ottaa huomioon se, että äh, liikkuvuus ja liikenne äh, otsikon alle ehdotetaan niin äh, maksumäärärahojen kuin sitoumusmäärärahojenkin suhteen äh, lisäystä aiempaan, mutta kun katsotaan näitä eri artikloja, niin sekä äm, sitoumuksia että maksumäärärahoja kuitenkin tiettyjen kohtien osalta ehdotetaan leikattavaksi verrattuna tähän vuoteen vuoteen 2015, eli juuri verkkojen Eurooppa Eurooppa, samoin kuin sitten turvallisuusulottuvuus. Kun ajatellaan näitä monivuotisia ohjelmia, niin toki tavallista on, että määrärahat jaetaan useammalle vuodelle, mutta meidän täytyy kuitenkin olla tarkkoina. Emme saa aliarvioida sitä mahdollisuutta, että se, että tämä maksu maksukysymys aiheuttaa ongelmia tässä kauden päätteeksi, kun määrärahoja ei olekaan, kun maksut kasaantuvat pikemminkin sinne mm, kauden loppuvaiheeseen. Kaikkihan olemme tietoisia tästä ESIR-asetuksen merkityksestä. Komissio sen hyväksymisen jälkeen tulee tekemään ehdotuksia esimerkiksi verkkojen Eurooppa-rahoituksen osan siirrosta esiriin. Ja kun puhutaan tästä esirin takurahastosta, niin Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä tarvitaan vuosittaisen talousarviomenettelyn puitteissa ajatellen sitten koko kokonaisuutta 2014-2020. Ja tässä yhteydessä, arvoisa herra Fernandes, haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Oletteko te valmis käyttämään kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita vuotuinen talousarvio menettely meille tarjoaa kompensoidaksenne ne leikkaukset, joita verkkojen Eurooppaan kohdistuu? Ja sitten mitä rautatievirastoon tulee, haluaisin kiinnittää huomioon seuraavaan seikkaan. Nythän äh, rautatievirastolle on ehdotettu ähm, talousarvioesityksessä äh, ja erityisesti komission huomioissa varausta ja viime viikolla rautatiepaketista Euroopan parlamentti parlamentti teki päätöksiä. Tämä liittyy muun muassa Rautatieviraston hallinnon uudistamiseen. Ja nyt kysymmekin, tuleeko Rautatieviraston rahoitus olemaan oikealla tasolla ja kunnossa, kun se saa uusia tehtäviä, joiden rahoitukseen sillä ei kuitenkaan ole omia tulonlähteitä erilaisten maksujen muodossa. Ja minä olen nyt kuullut komission yksiköiltä, että rautatieviraston tilanne on sellainen, että neljäs rautatiepaketti tuo siis virastolle uusia tehtäviä, muun muassa ajoneuvojen lupamenettelyjen suhteen, tietojen lisenssien suhteen. Kuitenkaan rahoitus lähteitä ei ole tarjolla. Ja mm, rautatievirasto tarvitsee muun muassa lisää henkilökuntaa. Ja siksi komissio pyrkii varaamaan ähm, varaukseen siis äh, rahoitusta äh, rautatievirastoa varten, sen lisätarvetta varten. Tämä kannattaa pitää mielessä ja muistaa. Kun ajatellaan vaikkapa kosmeohjelmaa, pk-yrityksiä silmällä pitäen taikka rakennerahasto-ohjelmaa, niin niidenhän osuudet ovat ehdotuksessa pienemmät kuin 2015. Ja erityisesti kiinnittäisin nyt huomion siihen, että herra eh, Fernandes, eh, odotukset ovat nyt aika suuret sen suhteen, että tukea tulee pilottihankkeille ja valmisteleville toimille, jotka liittyvät matkailuun. Mehän olemme näitä ehdotuksia tehneet ja haluaisin todella vedota teihin kaikkien meidän kollegojen nimissä, jotka olemme hyvin sitoutuneita matkailun ajamiseen, niin pyytäisin tukeamme todella eh, tälle. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Pavel Telitska. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, I'm speaking on behalf of uh, the... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Dominic Riken puolesta, joka valitettavasti joutui lähtemään junalle. Mutta mielellään haluaisin kuitenkin teidän kuulemaan hänen kommenttinsa. Ja tässä on monia sellaisia, jotka voin itsekin allekirjoittaa. Eli puhun hänen puolestaan, mutta puhun omastakin puolestani. Ensinnäkin, edustaja Fernandes, puhuitte siitä, että erityisesti haluatte kuunnella meitä, mutta todetaan, että monet meidän kommenteistamme ovat erittäin myönteisiä. Kannattaa varmasti todeta, että tässä erittäin vaikeassa ympäristössä, tiukkoinen aikatauluinen, Dominik, minä ja koko ryhmämme voimme todeta, että olette tehneet oikein hyvää työtä. Ja ansaitsette kiitoksen. Arvostamme kovasti sitä, että olette heijastellut täysin tämänkin valiokunnan näkemyksiä ja olette pyrkineet minimoimaan niin pitkälti kuin se on ollut ylipäätään toteutettavissa vaikutusta verkkojen Eurooppaan ja horisontti 2020. Epäilemättäkin siis tämä johtaa tilanteeseen, jossa joudumme sitten taistelemaan uudelleen vuonna 2016 budjettiprosessista. No, tämä teidän mietintöluonnoksenne mielestämme edelleen oli erittäin hyvä asiakirja. Hyvä luonnossa se meidän mielestämme heijastelee täysin parlamentin huolenaiheita, mutta myöskin sitä, mitä tässä komiteassa on esitetty. Olette viitannut neuvostoon ja puhunut siitä, että laskut pitää maksaa ja pitäytyä sitoumuksissa. Henkilökohtaisesti allekirjoitan tuon täysin. Ja minusta meidän tulisi vielä jälkikäteen pohtia sitä, mitä on tapahtunut ja tuon kokemuksen pohjalta sitten mennä eteenpäin tuohon tulevaan taisteluun tänä vuonna. Otsake yksi a Tässä kohdin minusta meidän täytyy pyrkiä mahdollisimman pitkälti maksimoimaan budjetin marginaali. Se on ehdottoman tärkeää, jotta voidaan vahvistaa tukemme sellaisille hankkeille, joilla on eurooppalaista lisäarvoa tarjottavanaan ja jotka ovat tärkeitä infrastruktuurihankkeita. Nyt tulee myös odotella lopullista tulosta niiden ehdotusten puitteissa, joita verkkojen Euroopasta tulee. Jonkun verran meillä jo tietoa onkin niistä tänään. Mutta nähdään sitten, miten tarkkaan, tarkaksi se saadaan ja miten suuret volyymit ovat kyseessä, miten paljon marginaalista jää jäljellä. Pelkäänpä, että tämä volyymi vaan vahvistaa sen odotuksen, joka meillä on ollut. Mutta vaikka olisimme kolminkertaistaneetkin budjetin tätä kulutusmahdollisuutta ei välttämättä olisi. No sitten virastoista vielä. Dominik haluaisi painottaa sitä, että hän on samaa mieltä siinä, että jokaista virastoa pitäisi kohdella yksilönä. Pirinskikin tähän jo viittasi, kuten myöskin esittelijä. Meillä on nyt uusia tilanteita. Ne virastot tällaisen korostaa ovat esimerkiksi ilmailuturvallisuusvirasto. Ja lisäksi meidän pitäisi katsoa tuota mm, rautatieviraston tilannetta neljännen rautatiepaketin vuoksi. Ja ERTMS täytyy erityisesti keskittyä. Dominikin puolelta haluaisin erityisesti vielä korostaa tärkeitä teknologia-aloitteita, jotka ovat oleellisia kilpailuteollisuuden, kilpailu, ähm, kuljetusteollisuuden kilpailukyvyn nostamiseksi, anteeksi. Ja takurahasto käyttää 5 miljardia kahteen ohjelmaan ja Cesarin tämä vaikuttaa kaksi kertaa tänä vuonna. Ensinnäkin verkkojen Euroopan kautta ja toiseksi horisontti 2020 kautta nyt kun tämä yhtenä ilmatila on tärkeä hanke. Ja sitten laivasta raiteille ohjelmaan vaikuttaa horisontti 2020 vähennykset. Ja haluaisin ottaa esille Dominikin huolenaiheet, jotka koskevat sitä, että täytyy varmistautua siitä, että vaikka tämä, tästä yhteisyrityksestä on hyväksytty yhteislainsäätäjän toimin viime vuonna, niin mm, maksumäärärahoja ei ole sen mukaisesti nostettu. Eli meidän täytyy katsoa sitä, mitä edessämme on. Jälleen kerran on hyvä korostaa näitä kysymyksiä ja jos pyydätte tämän valiokunnan tukea, en voi koko valiokunnan nimissä mm, tietenkään puhua, mutta ALDE-ryhmän ainakin, ja se teillä on. Näin voidaan siis maksimoida se, mitä tarvitaan, ja minimoida ne vaikutukset, jotka kohdistuvat näille meihin tärkeisiin alueisiin. Komission tällä kertaa on työskennellyt myöskin hyvässä yhteistyössä neuvoston kanssa. Meidän tukemme on siis teidän takana. Kiitos Karima. Kiitokset. Seuraavaksi Karima Delli. Merci. Euh. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä esittelijä. Ihan konkreettisesti on ottaisille seuraavia kysymyksiä. Ensinnäkin meidän täytyy erotella nämä pilottihankkeet valmistelusta hankkeista. Vihreät ovat ehdottaneet erittäin konkreettisella tavalla valmistelevia hankkeita, jotka koskevat yöjunien uudelleen käyttöönottoa 980 000 euroa tähän suunnattu. Toi, missä t- nyt tässä ollaan menossa? Ja toinen kysymys koskee sitä, että päätös, joka koskee eri päätelmiä e, ja TRAN-valiokunnan lausuntoa, siinä korostetaan sitä, että on tiettyjä prioriteetteja. Minä haluaisin tietää, mikä päivämäärä, siis päivämäärä, jolloin nämä pitäisi valita on 31.8. Ja mikä tilanne nyt tällä hetkellä on vallalla? Ja sitten haluaisin sanoa teille sen, että en oikein ymmärtänyt sitä, mikä tämä aikataulu nyt oikein on. Enkä ymmärtänyt, mikä on tämä periaatepuitteisto, jonka tässä budjettiprosessissa otatte käyttöön. Tässä puhutaan tietysti vähennyksistä, joista osa menee suoraan tuonne Junckerin suunnitelmaan. Voitteko konkreettisesti sanoa, mitkä ovat seuraukset näille uusille hankkeille. Ja toiseksi toimiala, josta valiokuntamme puhuu yhä enemmän, on kestävä matkailu. Tänä päivänä tuolla toimialalla, mikä puitteista otetaan käyttöön silloin, kun puhutaan näistä kosmehankkeista? hankkeista Voisimmeko saada tähän vastauksen ja varsinkin aikataulun, jotta voisimme saada tällaisen pitkän aikavälin näkemyksen asiasta? Kiitos. Kiitos. Olen tässä nyt itsekin puhujalistalla. Minullakin on ihan konkreettisia kysymyksiä. Täällä todettu, on todettu, että rautatieverkosto on kuin tilkkutäkki, jonka rajat ovat aina sitten jäsenvaltion rajoilla. Vaikka vuosikymmeniä tässä on työtä tehty, ei vieläkään ole päästy yhteisiin rautatiemarkkinoihin. Onko teillä ehkä ajatusta siitä, miten budjettikeinoin voitaisiin luoda kannustimia ja huolehtia siitä, että eurooppalaista rahaa ei jäsenvaltioissa käytettäisiin yksinomaan kansallisiin hankkeisiin, vaan voitaisiin keskittyä hankkeisiin, jotka luovat aitoa eurooppalaista lisäarvoa. Olen kuullut, että tällä hetkellä koko Esirin puitteissa on vain yksi rajat ylittävä rautatiehanke mukana. Ja mitä sitten budjettivaliokuntaan tulee, hiukan hämmästyimme emmekä ollenkaan ilahtuneet viime vuonna ajatellen budjettivaliokunnan tilannetta. Me nimittäin olimme täällä valiokunnassa päättäneet, että jätämme rahoituspuitteet sellaisekseen, mutta koska me olemme TRAN-valiokunta ja meillä on esimerkiksi Eurovelo reittejä hyvin paljon, niin päätimme, että 0,5 prosenttia talousarviosta käytettäisiin eurovelo reitteihin ja budjettivaliokunta hylkäsi tämän ehdotuksemme. Kyllä minä ymmärrän, että budjetti edustajat katsovat, että puitteet on luotu, mutta kun me emme e-, esittäneet mitään muutoksia puitteisiin, vaan esitimme tiettyjä alakohtaisia painopisteitä ja sitten budjettivaliokunta kaatoi liikennevaliokunnan ehdotuksen. Tämä ei mielestämme ollut kyllä oikein. Kyllä tämä varmaan teitäkin hämmästyttäisi, jos tulisitte substanssivaliokunnasta ja toinen valiokunta kaataisi teidän ehdotuksenne. Miten huolehditte siitä, että substanssivaliokuntien tekemiä ehdotuksia ei muuteta? Wim van de Kamp pää oli tuossa hiukan ulkopuolella, mutta kun hänellä oli hyvin, hyvin tärkeä puhelu, niin tehdään nyt sitten poikkeus. Ja herra Van de Kamp saa vielä ää, mm, esittää kysymyksensä tässä vaiheessa. Kiitos puheenjohtaja. Ihan melkein tässä nyt niin teitä kiitän siitä, että sain käyttää tämän puheenvuoron. No sen minä haluaisin nähdä teidät polvillanne. No niin, äh, tässä sitten äh, ystävällisesti kohtelimme toinen toisiamme, mutta minä olen äärimmäisen iloinen siitä, että äh, esireisittelijä yhdessä Bulmanin kanssa, eli herra Fernandes, on myös 2016 talousarvioesittelijä. Tämähän tarjoaa meille erinomaisen tilaisuuden nyt katsoa, että toimivatko ne sopimukset, joita me verkkojen Euroopasta ja esiristä teimme käytännössä. Salinia ja äh, SD-ryhmän varjoesittelijää haluan kiittää äh, siitä, että äh, tässä nyt sitten todella tulemme maistelemaan tätä loppu tulosta, kunhan se ö, keitto meidän eteemme tarjoillaan. Mutta me olemme nyt todella siis antaneet oman panoksemme ja jos me näiden marginaalien puitteissa 2016 saamme ehdotuksemme läpi, niin sitten Fernandes mhm. kyllä saa hatunnosta meiltä aivan varmasti. Sitten mitä tuohon rautatievirastoon tulee, Salini ja me tulemme katsomaan kyllä huolehtimaan siitä, että rautatievirasto saa tarvitsemansa rahoituksen. Salinille muuten vielä, että minä haluaisin Horisontti 2020 lisää tutkimusrahoitusta liikennealalle. Tietenkin kaikki haluavat Horisontti 2020 rahaa ja terveystutkimus on äärimmäisen tärkeää, mutta liikenne on äärimmäisen äärimmäisen tärkeää ja haluaisin kyllä, että tämä liikenneala saisi kunnon siivun sieltä Horisontti 2020. -20. Siinäpä kaikki. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, teille selvästä viestistänne. Ja nyt äh, herra Fernandes saa tilaisuuden vastata näihin lukuisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Je vous remercie. Je remercie. Kiitoksia. Kiitän kaikista kommenteista, kaikista kysymyksistä. ja kysymykset, jotka olen tässä yhdistänyt, jotka ovat aika samankaltaisia. Muistuttaisin siitä myös, että Euroopan unionin talousarvio on piskuruinen noin 1 prosentti BKTstä. Tai BKTLstä se ei ole ihan sama kuin BKTstä. Joka tapauksessa se on pieni. 145 miljardia euroa maksuina. Jos sitä halutaan verrata Yhdysvaltoihin, siellä liittotason budjetti on 20 prosenttia BKT. Me mm, puhumme jatkuvasti lisäarvosta. Täytyy muistuttaa siitä, että 94 prosenttia Euroopan unionin budjetista menee investointeihin. Vain 6 prosenttia menee hallinnollisiin kuluihin ja toimintakuluihin. Nämä luvut osoittavat hyvin, budjetin tarjoaman lisäarvon, joka osoittaa yli 50 prosenttia investoinnista. Lisäksi täytyy muistuttaa siitä, että parlamentti on budjettiviranomaisen yksi käsi, mutta se ei sitä täytäntöönpanosta. Sehän emme olemme, vaan me olemme lainsäädäntöviranomainen ja täytäntöönpano kuuluu komissiolle. Ja toinen asia on se, että meidän täytyy kuunnella sääntöjä. Minä olen taistellut niin kuin olisin Tranin riveissä. Olen tehnyt parhaani e- esittelijänä. Ja tässä on tärkeä ennakkotapaus, joka koskee nimenomaan käyttämättömiä marginaaleja. Neuvosto ei aluksi halunnut edes puhua koko aiheesta. Mutta me onnistumme siinä ja onnistumme siinä, että jokaisessa budjettiprosessissa nyt tarkastellaan myös takurahastoja. Meillä on tietysti myös säännöt, joiden puitteissa pitää toimia. Ja säännöt vastaan puheenjohtajalle. Säännöissä on tämä universaaliusperiaate käytössä. Siellä ei voida korvamerkitä rahaa. Ei voida sanoa, että 5 prosenttia suunnataan tiettyyn hankkeeseen. Ja juuri nimenomaan tästä syystä ehkäpä tämä teille tärkeä huolenaihe on sellainen, että sitä ei hyväksytty budjettivaliokunnassa. Isiristä on mahdotonta sanoa, mitä hankkeita sen piirissä hyväksytään. Esir on haaste. Se on mahdollisuus, mutta myös haaste. Minä olen täällä rahoittamassa hankkeita, joita ei rahoiteta ohjelmista, eikä rahastoista, eikä rahoitusmarkkinoilta. Minä olen tällä rahoittamassa näitä elinkelpoisia hankkeita, jotka noudattavat 2020-strategiaa, mutta niissä ei oteta huomioon maantieteellistä tai temaattista taustaa. Se on haaste edusajille, se on haaste tutkimukselle, se on haaste kuljetukselle, se on haaste matkailulle. Ja matkailu on myöskin avoin rahasto. Se on rahoitusmahdollisuus, nämä infra- siihen liittyvät infrastruktuurit – ja meidän täytyy tässä valikoimassa katsoa sitä, että Traninkin prioriteetit löytyvät siitä. Mitkä ovat ne hankkeet, joita rahoitetaan? Se riippuu eri edusajien tilanteesta, eri alustoista, sillä niitä voidaan myös perustaa kolmansien maiden kanssa, ei pelkästään maiden välisesti, vaan kolmannetkin maat voivat hyödyntää – tätä takurahastoa? Se on tärkeä kysymys. Ja juuri tästä syystä sanon, että tämä rahasto, joka ei ole tällä tavalla holhoava, on suuri haaste Euroopalle, se on haaste alueille, se on mahdollisuus myöskin käynnistää rajoja ylittäviä hankkeita sen pohjalta, eri alustojen pohjalta, temaattisten sellaisten esimerkiksi. No sitten maksukysymyksestä. Kuulin kyllä, mitä sanottiin. Meillä on kolme toimielimen välinen sopimus maksusuunnitelmaksi Vuonna 2016. Maksimissaan 2 miljardia maksamattomia verrattuna edelliseen rahoituskehykseen. Muistutan, että tämän vuoden lopussa meillä on 20 miljardia maksamattomia maksuja. Kaksi miljardia on vielä hallinnoitavissa. Ja kun puhutaan siitä periaatteesta, että toimielimet ja varsinkin neuvosto noudattavat sitoumuksia, pacta sunt servanda, periaatteen mukaisesti, niin silloin puhutaan nimenomaan myös näistä maksuista. ESIR, Verkkojen Eurooppa, budjettiprosessikysymykset. Tässä yritän tehdä saman ponnistuksen kuin itse neuvotteluissa. Taistelu jatkuu, mikä merkitsee sitä, että jokaisessa budjettiprosessissa pyritään uudelleen ottamaan esille tavoite. Olen sanonut tämänkin ehkä yli sata kertaa pyrimme minimoimaan maksimaalisesti sen vaikutuksen, joka kohdistuu horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa-aloitteeseen. Luonnollisestikin meidän tulee katsoa sitä, mitkä ovat ne tavoitteet, joita meillä tässä on. Mikä on se summa, joka meillä on koko tässä budjettiprosessissa. On mahdoton sanoa sitä, on mahdoton sanoa, miten paljon marginaalia otetaan. Mehän olemme yksi osio budjettiviranomaista ja toinen osio neuvosto. Jos ihan yksin voisin päättää, niin silloin voisin sitoutua johonkin tiettyyn lukumäärään. Mutta meidän täytyy päästä sopimuksen neuvoston kanssa budjetista. Ja marginaali on noin yksi miljardia jopa ehkä vähän enemmän, miljardi 100 miljoonaa käsittääkseni on tämä marginaali, joka löytyy tästä yleismarginaalista, jota voidaan hyödyntää. Mutta luonnollisestikin jatkamme sitten työtämme jokaisessa budjettiprosessissa ja olen ehdottomasti kyllä huomioinut sen, mitkä teidän pyyntönne ja ehdotuksenne ovat, mutta varsinkin tämä tavoite, joka mielestäni on tärkeä ja jonka nähdään nyt jokaisessa budjettiprosessissa. Virastojen kohdalla olen jo todennut, että täytyy katsoa myös, niin siis virastoilla ei ole samaa toimivaltaa, samoja tarpeita, vaan Asia täytyy tarkastella virastokohtaisesti. Lisäksi mielenkiintoista mielestäni on se, että tiedetään, minkä verran voidaan säästää. Puhutaan, että esimerkiksi leikataan tietty määrä virkoja, mutta silloin pitäisi katsoa myös sitä, miten paljon näiden tiettyjen virkojen leikkaukset maksavat. Niin, sanon sitä, että joskus leikkaaminen maksaa enemmän kuin se, ettei leikata. Täytyy katsoa, että mitä tapahtuu, kun leikkauksia tehdään. Sillä jonkun asian tekemättä jättämisellä voi olla kielteinen vaikutus, joka on erittäin korkea. Ja täytyy katsoa myös sitä, miten paljon tällainen kielteinen vaikutus – vaikuttaa arvollisesti ja raha- rahoituksellisesti katsoen. Matkailullahan ei ole yhtä omaa budjettikohtaansa, vaan se on asia kuitenkin, joka on tietysti ehkäpä ristiriitainenkin, mutta meillä ei ole mitään tällaisia poikkileikkaavia kohtia sille. Pilottihankkeet, ne riippuvat taas marginaalista, mutta kaikki pilottihankkeet voivat saada enimmillään 140, enimmillään 140 miljoonaa euroa. Kaikki pilottihankkeet. Kaikista valiokunnista, kaikissa otsakkeissa. Ja valmistelevat toimet 100 miljoonaa niihin. Ja pilottihankkeisiin siis 40 miljoonaa. Valmistelevat hankkeet ja pilottihankkeet yhteensä 140 miljoonaa sanoin juuri äsken, että meillä osakas 1a on marginaali, joka on pienempi kuin tämä tällä hetkellä, koska on koska sillä on vaikutus tähän tilanteeseen. Ja lisäksi muistuttaisin siitä, että tässä vaiheessa meillä on komission budjettihanke, josta nyt puhutaan siis, mutta sitten sen jälkeen neuvosto, ja puhunut budjettiprosessista, käsittelee tuon ehdotuksen. Ja sitten neuvoston käsittelyn pohjalta me esitämme tarkistuksemme. Oletan, että tämä neuvoston toiminta on johdonmukaista, sillä neuvosto on hyväksynyt monivuotisen rahoituskehyksen yksimielisesti. Ja täytyy kyllä tunnustaa, että välillä Olen ollut aika hämmästynyt, koska jäsenvaltiot, jotka ovat hyväksyneet monivuotisen rahoituskehyksen, jossa joka vuosi budjettikehyksessä on maksuosuus. Ne ovat hyväksyneet tämän, mutta sitten budjettiprosessissa ollaankin vastaan. Ja monina vuosina useat maat, useat jäsenvaltiot ovat vastustaneet Euroopan unionin budjettia – Monina vuosina on paljon maita, jotka ovat aina vaan vastaan Euroopan unionin budjettia, vaikka ne ovatkin hyväksyneet monivuotisen rahoituskehyksen. Ja haluaisin, että neuvosto olisi näissä sitoumuksissa johdonmukainen ja että se olisi myös omissa julkilausumissaan yhtä johdonmukainen siellä neuvosto tekee kyllä paljon erinäköistä julkilausumaa, jossa puhutaan työllisyydestä ja puhutaan nuorisotyöllisyydestä ja infrastruktuurirakentamisesta. Mutta sitten ei kuitenkaan laiteta riittävästi rahaa, jotta näitä asioita voitaisiin toteuttaa. Eli meillä on nyt ollut budjetti esitys komissiolta, sen jälkeen neuvosto käsittelee sen, sitten me käsittelemme sen ja olen varma, että eh, edistymme tämän kalenterin puitteissa, jonka totesin. 3.9. tarkistusten jättämisen määräaika valiokunnista. Sillä nyt se, mistä äänestetään Strasbourgissa täysistunnossa, on mandaatti kolmikantaneuvotteluihin, mutta luonnollisestikaan emme vielä puhu budjettitarkistuksista, vaan niiden määräaika on syyskuussa 23.9 päätöslauselmaan esitettävät tarkistukset ja se taas sitten tulee 28, 29, 39 äänestetään budjettitarkistuksista. 12.13.10 äänestetään päätöslauselmasta ja sen jälkeen täysistunnossa 28.10. ja 29.10. viiva 18.11. on sitten sovin, sovittelut, jotta voitaisiin päästä mahdollisesti sovintoon. Kiitän teitä. Mekin jatkamme työtämme, ei pelkästään tämän puitteissa, vaan myös näihin tarkistuksiin ja prioriteetteihin tukeutuen samalla. Sitten sovittelussa pyritään saavuttamaan se, mitä kaikki ovat sanoneet, eli palaamaan niihin budjettikohtiin, joihin vaikutukset ovat kohdistuneet ja varsinkin katsoa näitä omia prioriteetteimme, jotta saamme riittävästi rahaa, jotta noudatetaan näitä omia sitoumuksiamme, jotka löytyvät jo tuolta monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka hyväksyttiin ja tuon sen puutteessa näiden omien tavoitteidemme puitteissa varmasti olemme niistä kaikki samaa mieltä. Ymmärrämme, että verkkojen Eurooppa on ehdottomasti yksi sellainen. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Wir bedanken Sydämelliset kiitokset, me kiitämme teitä ja toivomme, että hyvä yhteistyömme jatkuu tosiaan 13.14. heinäkuuta kokouksessa äh, keskustelemme lausuntoluonnoksesta ja 31. elokuuta toimitamme siitä äänestyksen. Kiitos vielä kerran ja kaikkea hyvää jatkossa. Ja, wir kommen nun zum nächsten Punkt. Nyt siirrymme esityslistallamme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on Romanian rautatieverkoston kattava ö, suunnitelma. Komissio tulee nyt kertomaan meille tilanteesta. Mehän olimme kutsuneet myös Romanian hallituksen edustajat, mutta sitten saimme kuulla, että liikenneministeri on juuri eronnut. Siksi Äh, Romanian edustaja nyt ei äh, paikalle päässyt, mutta nyt äh, Regio aluepääosaston johtaja Rauva Vittoria Aliattadi Villafranca ensin. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, naiset ja herrat, on ilo olla täällä niin, että voin kollegojeni kanssa muun pääosastolta antamaan teille lisätietoa tästä suunnitelmasta – ja siitä, mikä rooli sillä on rakenne suunnitelmissa ja mikä sillä on Romanian osalta, mikä merkitys on Romaniassa. Minä haluaisin ottaa sille kolme asiaa, jotka ovat erityisen kiinnostavia teidän kannaltanne ja ehkä myöskin muista, jotka ovat teidän kantanne mielenkiintoisia. Ensinnäkin tämä suunnitelma, mikä tämä on, tämä liikenteen pääsuunnitelma ja mikä on komission rooli siinä. Ja toiseksi, mikä on yhteys tämän suunnitelman ja rahoituksen välillä EUn budjetin osalta – Ajattelen nimenomaan tätä esirahastoa. Ja mikä yhteys tällä suunnitelmalla ja rautatiesektorilla on ennen kaikkea Romaniassa, mitä vaikutuksia sillä on siihen, miten rahoitetaan rautatiehankkeita Romaniassa ja muutenkin yleisesti. Siis tämä suunnitelma. Minä haluaisinkin sanoa että tiedän, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun te puhutte tästä asiasta, ja tiedän myös, että olette, jotkut jäsenet ovat keskustelleet tästä komission äh, jäsenen kanssa, Korina Kretsun kanssa, joka vastaa aluepolitiikasta, ja me olemme olleet hyvin iloisia komissiossa siitä, että tällaista keskustelua käydään, ja iloisia sitä, että te olette ostaneet kiinnostusta asiaan sillä, miten enemmän kiinnostusta osoitatte tähän liikenteen suunnitelmaan – ja siihen mm, rooli, joka komissiolla pitäisi olla, sitä enemmän te lisäätte oikeutusta sille, että olemme kumppanina vuoropuhelussa Romanian viranomaisten kanssa ja ennen kaikkea myöskin siis muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tästä suunnitelmasta. Käännepäin läville joitakin perusperiaatteita. Varmastikin olette tietoisia siitä, että tällä ohjelmakaudella 2014-2020 meillä on hyvin tärkeä uudistus, innovaatio, nimittäin se, että ennen kuin voimme aloittaa ohjelmien hyväksymisen – ja käytämme EUn varoja liikenteen alueella, on ennakkoehtoja, jotka jäsenvaltioiden täytyy täyttää. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun näin tapahtui. Menneisyydessä vain ohjelmia hyväksyttiin. Ja nyt ensimmäisen kerran jäsenvaltion täytyy täyttää tiettyjä ennakkoehtoja, jotka ovat, liittyvät tällaisiin ennakkoehtoihin. Mitä nämä ovat sitten? Yksi niistä on se, että on olemassa puitteet tällainen liikennestrategia, eli tällainen suunnitelma, joka kattaa kaikki mahdolliset investoinnit vuoteen 2030 kaikilla, kaikkien liikennemuotojen osalta. Tämä on hyvin tärkeä innovaatio. Käy ilmi myös siitä, että on 20 jäsenvaltiota, jotka ovat päätäneet investoida liikenteeseen rakenteellisen investointirahaston puitteissa. Ja vain kaksi niistä on täyttänyt nämä ennakkoehdot, nimittäin Ruotsi ja Kypros 18 jäsenvaltion osalta. Me olemme todenneet, että ne eivät noudattaisi määräyksiä, joko niillä ei ole tällaista liikenteen pääsuunnitelmaa tai sitten tämä suunnitelma ei ollut sen tasoinen kuin pitäisi. Haluaisin sanoa, että sanamuoto säädöksessä, jossa puhutaan tästä suunnitelmasta – on luonnosteltu hyvin huolellisesti. Lainsäätely on erityisen huolellinen tässä ne kaikki neuvosto, ja siinä korostetaan sitä, että tämä on kansallinen strateginen asiakirja, jonka jäsenvaltiot laativat. Komissio kuitenkin, ennen kaikkea MOVE-pääosasto, me olemme ottaneet tässä hyvin tärkeän roolin sikäli, että olemme valmistelleet joitakin suuntaviivoja, ja näiden kautta olemme pyrkineet välittämään jäsenvaltioiden tietoa sen, millä metodilla, millä periaatteella pitäisi tällainen suunnitelma laatia olemassa tiettyjä kriteerejä, täytyy noudattaa, esimerkiksi nimenomaan julkiset kuulemiset ja se, että sisältetään se, miten äh, laaditaan prioriteet, prioriteettinen järjestys näille hankkeille, mitä tulee investointeihin ja niin edelleen. Romania oli siis yksi niistä maista, joka lähti liikkeelle aika varhaisessa vaiheessa jo ennen kuin asetus hyväksyttiin ja alkoi valmistella tällaista liikenteen yleissuunnitelmaa. Me olemme olleet mukana aika pitkälti tässä joidenkin rahoitusorganisaatioiden kanssa, kuten Maailmanpankki, Euroopan investointipankki, joka on hyvin tärkeä näissä kysymyksissä. Ja lukuisien toistojen jälkeen me olemme nyt siinä tilanteessa, että Romania on nyt aika pitkälle tässä liikenteen suunnitelman yhteydessä. Siitä on käynyt sen julkinen kuuleminen ja sen pitäisi olla lopullinen lopussa muodossaan tämä strategian kuukauden lopussa ja tarkoitus olisi sitten hyväksyttäisiin poliittisella tasolla, Romanian hallituksen tasolla muodossa tai toisessa. Sanon tämän siksi, että tämä on siis todellakin kansallinen asiakirja, me komissiossa olemme voineet puuttua siihen antamalla neuvoja ja kertomalla, mitä olemme ajatelleet siitä menetelmästä, jolla asiakirja on laadittu. Mutta on yksi asia, jossa meillä on hyvin tärkeä tehtävä. Ja se liittyy siihen, miten määritellään päähankkeet, jotka tarvitsevat rahoitusta EU-ohjelmien puitteissa, eikä Meillä on ohjelma liikenteelle, jossa on luettelo näistä päähankkeista, ja me voimme tietysti sanoa sanamme tästä listasta, ja kun puhutaan sitten, mikä on sitten prioriteettilista rahoitusta varten, me olemme olleet tässäkin aktiivisia, olemme selkeyttäneet sitä, että meidän kannatamme on kaksi kriteeriä, jotka ovat todella tärkeitä, kun laaditaan tällainen prioriteettilista. Ensinnäkin se, että ne kuuluvat tähän TEN eh, IT-hankkeiden äh, ryhmään ja taloudellinen toteutettavuus. Nämä ovat ne kaksi pilaria, joiden pohjalta olemme työskennelleet ja olemme vakuuttaneet romanian viranomaiset siitä, että näiden tulisi olla ne kriteerit, joita noudatetaan silloin, kun laaditaan luettelo näistä tärkeimmistä hankkeista. Yksi asia, joka on herättänyt huolestuneisuutta tässä valikunnassa, on vaikutukset rautatieliikenteeseen. Tässä suunnitelmassa on analysoitu Romanian rautatiesektoria. Ja analyysi on tullut siihen, tämän kautta on tullut siihen johtopäätökseen, että, että rautatiejärjestelmää täytyy kehittää, uudistaa Romaniassa siksi, että rautatien linjat ovat hyvin laajoja Romaniassa. Viranomaiset katsovat, että ei ole kestävää ylläpitää niitä kaikkia ja että on välttämätöntä tehdä strategisia valintoja. Tässäkin asiassa olemme olleet mukana käyneet vuoropuhelua Romanian viranomaisten kanssa. Ja totta kai me olemme sitä mieltä, että on tärkeää tehdä lisäanalyysi, strateginen analyysi, mikä koskee nimenomaan tämän rautatiesektorin uudistamista. Ja olemme aina sanoneet, että ennen kuin mitään päätöksiä tehdään joidenkin linjojen, rautatielinjojen sulkemisesta – koska armeilaiset ovat tulleet siihen tulokseen, että jotkut rautalinjat täytyy sulkea. Ennen kuin mitään tällaisia päätöksiä tehdään, ennen kuin Romanian hallitus tekee näitä päätöksiä, tarvitaan syvällinen analyysi taloudellisesta toteutettavuudesta, liikennearvioista näillä linjoilla. Kuitenkin haluaisin korostaa yhtä asiaa voimakkaasti, nimittäin, että tällä ei ole merkitystä ajatellen sitä, miten tärkeää on se rahoitus, jota EU-ohjelmien puitteissa annetaan rautateille Romaniassa ennen kaikkea. Me ylläpidämme samaa rahoitusosuutta rautateille verrattuna kokonaisliikennesektoriin kuin vuoden, on ollut vuonna 2007-2013. 38 prosenttia rahoituksesta menee, joka menee liikenteelle, siitä 38 prosenttia on siis omistettu rautateille vuosina 2007-2013 ja sama 38 prosenttia on suunniteltu rautatiehankkeisiin nyt jaksolla 2014-2020. Etenkin kun me katsomme kohesiorahastoja, joka on toinen niistä rahastoista, joista me olemme vastuussa, siellä 50 prosenttia kohesio mm, varoista menevien rahojen osuus, joka menee rautateille ja toinen puoli sitten menee rautateille ja muille eh, liikennemuodolle ennen kaikkea sisävesiliikenteelle. Meidän pitäisi myöskin pitää mielessämme, että tärkeä osuus kohesiovaroista on osoitettu eh, näihin verkkojen Eurooppa-fasiliteettiin. Ja päätös, joka on tehty Romaniassa, Romanian osalta ja komissiossa, jota on tehty näiden prioriteettihankkeiden osalta, 800 miljoonaa tähän mennessä on suunniteltu Romanian osalta rautatiehankkeisiin. Sanon tämän kaiken siksi, että haluan toistaa, että olemme syvällisesti sitoutuneita siihen, että on asianmukainen rahoitus, joka koskee tätä liikennemuotoa, joka on meille prioriteetti. Ja että me emme olisi hyväksyneet mitään rahoituksen vähennystä rautatieliikenteelle, emmekä ole hyväksyneet sitä – ja me tulemme suosimaan rautateiden rahoitusta vastaisuudessakin. Mitkä ovat sitten seuraavat askeleet Romanian kannalta? Me tulemme hyväksymään pian infrastruktuuri koskevan asiakirja, joka lisätään myöskin siis liikenteen, ja sitten me haluamme myöskin käydä kuulemisia tästä asiasta, ja niitä tullaan käymään muutamien lähipäivien aikana – mitä tulee sitten tähän liikenteen pääsuunnitelmaan, se on aika pitkälle edennyt ja me odotamme, että vuoden 2015 loppuvaiheessa olisi sitten otettu kaikki askeleet Romaniassa niin, että olisi lopullinen versio tästä pääsuunnitelmasta olemassa. Tämä pääsuunnitelma ei ole mikään staattinen asiakirja, se on strategia, joka perustuu myös eri liikennemalleihin, joten se muuttuu näiden mallien muuttuessa ja ajatellen myöskin taloudellista toteutettavuutta ja siihen liittyviä tekijöitä, joten vuoropuhelu ei pääty tässä vaiheessa. Tämä on siis strateginen asiakirja, joka tulee edelleenkin olemaan asia, jonka suunnittelussa olemme voimakkaasti mukana. Haluankin nyt lopettaa tähän. Totta kai olen valmis vastaamaan lisäkysymyksiin, joita teillä saattaa olla, jotka koskevat Romaniaa tai yleisesti, mitä tulee näihin pääsuunnitelmiin muissa maissa. Kiitoksia. Vielen dank. Kiitokset teille. Ja nyt puheenvuoron saa sitten muu pääosaston herra Uniri, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitän teitä siitä, että olette ottaneet tämän tärkeän aiheen esityslistallenne, paitsi että se nyt tässä on lähentänyt meidän kahta pääosastoamme, niin näin aluepääosasto on saanut osallistua todella tähän keskusteluun tämän kattavan suunnitelman voiman saattamiseksi. Lopputulos on hyvä. Sitä ei vielä muodollisesti ole hyväksytty tässä vaiheessa, mutta se on kyllä nyt tässä jo meille myös muille tärkeille sidosryhmille ehditty esitellä. Kun äh, ajatellaan äh, tilannetta kaiken kaikkiaan, äh, Romania on vakaa kumppani rautatiealan politiikan suhteen. Se on toiminut hyvin johdonmukaisesti ylipäätään tässä kattavassa TEN-T-kontekstissa kanssa. Ja kun ajatellaan näitä käytäviä, näiden kahden käytävän toimintasuunnitelmaa, ähm, nämä käytävät todella siis äh, jotka maan kautta kulkevat. Samoin äh, Romaniassa on ymmärretty ne prioriteetit, joita me siltä toivoimme. Ja niin kuin kollegani totesi, lopputulos. Ja tehän Strasbourgissa ensi maanantaina illalla käsittääkseni tapaatte komission sen Bultsin ja hänen kanssaan tästä keskustelette. Niin nämä Romanian esitykset ovat äärimmäisen myönteisiä. Paitsi että Romania käyttää 70 prosenttia eh, kansallisen kirjekuorensa eh, sisällöstä ensimmäisessä vaiheessa. Useimmat hankkeista ovat eh, rautatiehankkeita ja nämä rautatiehankkeet ovat hyvin, hyvin tärkeitä puuttuvien rajat ylittävien yhteyksien luomiseksi. Erittäin hyvä siis. Toinen äh, ulottuvuus tässä on se, että äh, Romania on poliittisesti aina tukenut neljättä rautatiepakettia, paitsi sen teknistä ulottuvuutta, myös sen poliittista ulottuvuutta, hallintoa sekä julkisen palvelun äh, sitoumusta. Ja kun ajatellaan tätä uudelleenlaadintaa, vain kolme jäsenvaltiota on tässä vaiheessa mukana, mutta tässä todella käytetään uudelleenlaadinnan kaikkia tarjoamia mahdollisuuksia tilanteen parantamiseksi maassa. Siellähän todella on suuria merkittäviä uudistushankkeita käynnissä. Näistä voisin ehkä kaksi nostaa esiin. Ensinnäkin eh, se, että kun ajatellaan infrastruktuurihallintoa ja tähän liittyvää uutta toimivaltaa, niin mm, kun raha on, tiukassa, niin on silti sitouduttu siihen, että jos joitain reittejä suljetaan, se tehdään vain erittäin syvän luotavan analyysin pohjalta ottaen huomioon ää, kaikkien liikennemuotojen liikennevirrat. Lisäksi Romania on todella uudistamassa rautatiealansa. Se on perustamassa oman viraston, viraston joka Romanian hallituksen puitteissa saa itse asiassa hyvin laajan toimivallan, kun pyritään maassa, Romaniassa, jossa todella rautatieperinne on erittäin, erittäin vahva – niin äh, tässä yhteydessä todella verkostoa pyritään äh, uudelleen äh, uudistamaan ihmisten tarpeet huomioon ottaen. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Nyt täällä on jokunen puheenvuoropyyntö. Halusin äh, vielä muistuttaa, että mehän olimme yksimielisesti hyväksyneet äh, koordinaattorien kokouksessa tämän kokouksen järjestämisen. Sitten kirjoitimme komission jäsenelle, pyysimme häneltä tietoja. Ihan vastikään nämä äh, vastaukset saimme, mutta vastaukset eivät ole tyydyttäviä. Hän toteaa, että asiakirjat eivät ole meidän käytettävissämme, mutta mutta meillähän parlamentin jäseninä tässä valiokunnassa on oikeus tarkastella kaikkia asiakirjoja. Toki näihin saattaa liittyä suojalausekkeita, mutta vastauksessa todettiin äh, asioita, joita emme mitenkään voi hyväksyä. Asiakirjat, jotka ovat komission ja jäsenvaltion yhteydenpitoon liittyviä, ovat toden totta meidän saatavillamme. Kukaan ei voi meidän oikeuttamme evätä. Me vaadimme tätä oikeutta. Tämä kirja on itse asiassa teille nyt toimitettu. Ja nyt puheenvuoron saa Marian, ole hyvä. Um, I know. Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että Rautatiet on pääkeskustelun aihe, mutta jos sopii, niin esittäisin kysymyksen, joka koskee myös tiekartasta siihen liittyen. Minusta se myös liittyy siihen, mitä komissio totesi. Komissio siis sanoi, että kaksi kriteeriä, joita on otettu huomioon – ydinverkosto esimerkiksi. Ja haluaisin muistuttaa komissiota, että tämä luettelo hyväksytään laajassa infrastruktuuriohjelmassa, siis Romanian ohjelmassa, joka käsittää maantiet. Eli siinä luettelossa on 12 hanketta ja siitä vain viisi ovat ydinverkostoja. Ja Tämä ei siis ole sen kriteer- näiden kriteereiden mukaista, jota meille annettiin aiemmin. Toiseksi haluaisin pyytää heitä tarkastelemaan tämän pääsuunnitelman harmonisointia ja verrata sitä naapureiden suunnitelmaan. Ja näin voitaisiin katsoa tietyn tyyppistä esimerkiksi se, että rakentaa tietyn tyyppinen moottori, moottoritie ja toisella puolella mitään. Ja tämä tilanne siis on voimassa vuoteen 2030 mennessä. Komissio toteaa aina, että tämä pääsuunnitelma kuuluu jäsenvaltioiden kontolle, mutta samalla se hyväksyy erilaisia hankkeita laajassa infrastruktuurioperatiivisessa ohjelmassaan, joten minusta myös komission vastuulla on se, että täytetään kaikki ne vaatimukset, jotka hyväksyttiin TNT-asetuksessa. TNT-asetuksessa. Ja näin haluaisinkin tietää, mikä on ollut tämän yleissuunnitelman tilanne Romaniassa tiepuolella ja aiotaanko täyttää ne kriteerit, jotka täällä jo ilmoitettiin. Hinweisen. Täytyy nyt vielä muistuttaa siitä, että mehän emme tällä hetkellä puhu suunnitelmasta vaan tämä kokous käsittelee rautatiesuunnitelmaa, koska olimme kuulleet, että 40 prosenttia rautatieverkostosta aiotaan poistaa käytöstä. Siitä syystä halusimme tähän asiaan keskittyä ja siksipä halusimme siihen nyt ja haluamme siihen keskittyä. Pyytäisin. Kiitos. Mulțumesc, domnul președinte. Um, am să încep uh, prin a mulțumi colegilor. Kiitos. Haluaisin kiittää komission kollegoita tämän Romanian Ähm, suunnitelman äh, esittelystä yhteistyöstä Romanian viranomaisten kanssa. Tässä tutkimuksessa viitataan itse asiassa eri rahastoihin, jotka tässä mukana ovat, kun Romanian rautatien verkostoa uudelleen tarkastellaan. Meillähän 20 prosenttia näistä 11 000 kuuluu TNT-verkostoihin ja itse asiassa 5 prosenttia on nyt jo leikkaus tähän mennessä muissa maissa tilanne on hiukan toinen. Tässähän tutkimuksen sivulta 7 ja 8 nämä numerotiedot itse asiassa löytyvät. Mielestäni olisi hyödyllistä tarkastella asiaa hieman laajemmin ja katsoa näitä infrastruktuurileikkauksia ottaen huomioon koko Euroopan unionin alue. Mehän tarvitsemme kestävää, laadukkaampaa liikennettä, haluamme vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta mielestäni meidän ei tulisi keskittyä yksinomaan Romaniaan. Mielestäni olisi hyvä tarkastella Euroopan unionia kokonaisuudessaan. Tämä Romanian äh, pääsuunnitelma on tietenkin äh, strateginen asiakirja ja järjestelmän pitkän aikavälin kehittäminenhän tässä on taustalla niin, että myös järjestelmä saataisiin EU-standardien tasolle. Ajatuksena on todella lisätä, vahvistaa kestävyyttä ja tietenkin palvelun laatua ja luonnollisesti myös yritysten kannattavuutta. Ja Romanian ö, tarkastelun kohteena ei suinkaan ole vain mikään uudelleen reititys, vaan koko järjestelmän tarkastelu se on välttämätöntä ja olen täällä ymmärtänyt nyt komission puheenvuoroista, että ajatuksena on todella pyrkiä varmistamaan se, että ne varat, joita järjestelmän parantamiseen käytetään, todella käytetään tehokkaasti ja siksi tällainen kattava suunnitelma tarvittiin ja samoin sitten tämä oli välttämätön ennakkoehto Romanian äh, liikennejärjestelmän äh, uudistuspyrkimyksille ylipäätään. Romanian tulee äh, myös onnistua käyttämään nämä varatut varat kestävällä, hyvällä tavalla. Eli tämä kattava suunnitelma on aivan ehdottoman välttämätön rahoituksen varmistamiselle ja rahoituksen toimivuuden varmistamiselle. 20 prosenttia tosiaan rautatieverkoista on osa tätä TNT-ydinverkkoa. Meidän täytyy pohtia mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta niin, kuin muissa, niin Romaniassa kuin muissakin kohesiomaissa. Samoin tietenkin liikenneturvallisuutta täytyy parantaa ja tarvitaan laajempaa keskustelua rautateiden tilanteesta koko Euroopassa. Aika rohkaisevia lukuja on muista EU-maista ja todella eh, tärkeää olisi uudistaa koko verkostoa mahdollisimman kestävällä tavalla. Ja tällä hetkellä tarvitaan infrastruktuuri, kehityssuunnitelma, joka ottaa huomioon kaikki eri liikennemuodot, erityisesti juuri kohesiomaissa, joilla on EU-ulkorajoja. Niiden tulisi saada vielä lisää rahoitusta tämän liikenneinfrastruktuurin vahvistamiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraava puhe. Ja vielen dank, liebe Kollegen. Kiitos, hyvät kollegat. Aluksi haluan kiittää siitä selkeytyksestä, jonka komissio tässä esitti, jonka esittivät komission edustajat kahdelta pääosastolta, Move ja Reggie. Yhtenä niistä koordinaattoreista, jotka alusta saakka olet seuranneet tätä keskustelua, minun on todettava, että jos olisin toimittaja, sanoisin, että loistava virhehälytys tietyissä ryhmissä tässä talossa, jotka ovat populistisia syistä pyrkineet etsimään yhden jäsenvaltion asettamaan sen häpeäpuuhun. Komission edustajien esitykset ovat painokkaasti korostaneet sitä, että tämä oli todellakin väärä hälytys. Ja kollega Papadel esitti tässä luvut, että todellakaan ei ole totta se, mitä tässä on tähän saakka puhuttu. Haluaisin vielä kerran muistuttaa siitä, vaikka tietysti toivoisin asioilla olevan toisella tavalla eurooppalaisena poliitikkona, että jäsenvaltion liikennesuunnittelu edelleenkin kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Ja haluaisin kysyä Uskaltaisimmeko me nyt ryhtyä puuttumaan Saksan liittotasavallan tiesuunnitelmiin liittovaltion tasolla? Varmastikaan emme tekisi tätä, ja oletan, että tilanne olisi aivan sama muidenkin jäsenvaltioiden osalta, ja tämä täytyy koskea myös Romaniaa. Ja tässä piirissä voisinkin kysyä, missä tämä talo oli silloin, kun vuonna 1994 massiivisesti purettiin rautatieinfrastruktuuria. Me arvostelimme sitä nyt, mutta silloin ei mitenkään pidetty siitä ääntä. Joten tämä aihe minusta tänään on asia, joka on loppuun käsitelty. Tämä on noussut selkeästi täällä esille ja toivon, että populistisilla ajattelulla ei ole sijaa tässä talossa tulevaisuudessa. Kiitoksia tähän liittyen. Haluaisin todeta seuraavaa. Poliittinen ryhmä Vihreät tässä tapauksessa pyysi keskustelua tästä aiheesta. kirjoittimme kirjeen komissiolle, pyysimme tietoja. Emme tietoja saaneet, vaikka tämä tiedonsaanti oikeus meillä on. Kuulimme, että 40 prosenttia rautatieverkosta haluttiin poistaa käytöstä. Halusimme tähän vahvistuksen. Kuulimme komissiolta, että komissio ei tiedä asiasta mitään, että se kuuluu yksinomaan romanialaisille. Toisaalta kuulimme, että tästä rautatieverkoston purkamisesta olisi sovittu komission kanssa, joten me halusimme selvyyttä asiaan. Koordinaattorien kokouksessa kaikki koordinaattorit, myös SETT, äh, koordinaattori Ismail Ertug äh, hyväksyivät tämän äh, keskustelun. Olisimme todella toivoneet saavan, saavamme ajoissa myös kaikki asiakirjat, jos toinen osapuoli sanoi, että asiasta on sovittu komission kanssa, ja sitten komissio sanoi, että tämä on Romanian oma asia eikä liity Euroopan unioniin mitenkään, niin sitten joku valehtelee. Ja tällöin meillä Euroopan parlamentissa on oikeus ja velvollisuus selvittää, kuka puhuu totta. On, onko tämä asia jonkun mielestä populistinen, niin sellainen oikeus toki on mm, kenellä hyvänsä olla mieltä, mutta me halusimme asian, mm, asiasta faktat. Onko esimerkiksi tässä äh, poistettavien äh, raidosuuksien äh, joukossa sellaisia, joita on rakennettu EU-rahoilla. Ja arvoisa Ismail Ertuukö, tällöin kyse on toden totta Euroopan unionille kuuluvasta asiasta, sillä jos Euroopan unionin rahoitusta on käytetty yhteisrahoituksessa, niin sitten jäsenvaltiolla ei ole oikeutta poistaa näitä raideosuuksia käytöstä muutaman hassun vuoden kuluttua. Voiko komissio nyt kertoa meille, onko aivan varmaa, että Euroopan unionin rahalla yhteisrahoitettuja raideosuuksia ei tässä olla poistamassa käytöstä. Eihän kukaan tällaista voi hyväksyä, että EU-rahalla rakennettua infrastruktuuria poistettaisinkin käytöstä muutaman vuoden kuluttua. Hieno brosyyri teiltä tässä, Romania suunnitelma, hienoa, mutta äh, entäpä Romanian ja Bulgarian äh, äh, välisellä Tonavan alueella oli yksi ainut silta, vaikka kyseessä olivat sosialistivaltiot ja komission tai Euroopan unionin rahoituksella rakennettiin myös toinen silta. Sitä en löydä tästä kartastamme lainkaan, eikö kyseessä ollut näiden kahden maan äh, välisen rautatieyhteyden vahvistaminen. Äh, mihinkä tämä silta on täältä hävinnyt? Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja ylipäätään asiakirjat. Me Euroopan parlamentin jäseninä emme hyväksy sitä, että meiltä evätään pääsy tiettyjen asiakirjojen äh, pariin, jos ne ovat salassa pidät pidettäviä. Tilanne on toinen, mutta ette te voi todeta meille, että, että meillä olisi oikeutta teidän kirjeenvaihtoanne tarkastella. Kansalaisillakin on oikeus nähdä tiettyjä asiakirjoja, mutta rajallisemmin kuin mikä oikeus on meillä. Ja herra Ertug. mikä noit sun vuot meni? Uudestaan vetää puheenvuoroa, koska mainitsitte nimeni. Tämän populismisyytöksen sen, siitä vihreä ryhmä ei pääse eroon siksi, että jos ne kysymykset, joista te juuri puhuitte, jos ne juuri, ja jos me olisimme todellakin menetelleet niin, että olisimme esittäneet tämä kysymykset, silloin me olisimme todellakin toimineet asian, asiasta kiinnostuneena, mutta alusta asti nyt tämä on ollut avointa populistista peliä, jolla on pyritty astamaan yksi hallitus jalkapuuhun. Ja minä olen alun saakka puolustanut sitä, kun puolustin tätä, että minusta tämä menettely ei ole oikein ja että tätä menettelyä ei pitäisi tällä tavoin noudattaa. Hävisin äänestyksen tästä koordinaattorien kokouksessa. Ja tämän olisin sanoa tässä, kun tästä vielä puhuttiin. Tämä menettelytapa on ollut väärä alusta lähtien ja olen edelleenkin sitä mieltä, että populismisyytös on oikea. Kuitenkin lisään vielä, että me halusimme tietoa ja huolehdimme siitä, että saamme tietoa ja koska emme tietoa saaneet äh, koordinaattorien kokouksessa, päätimme kutsua tämän kokouksen koolle. Tarkastelin muuten vielä, tämä päätös koordinaattorien päätös oli yksimielinen. Tämän jälkeen te sitten äh, sitä kritisoitte, mutta tuolloin äh, kyllä, kyllä päätös oli yksimielinen. No, populismista saa syyttää, jos siltä tuntuu, mutta minä en ainakaan ole kuullut, että Romaniassa tai Bulgariassa äh, maantiehankkeita olisi äh, jäytetty, mutta rautatiehankkeita kyllä, ja siitä huolimatta, että me todella pyrimme vähentämään tästä. Claudia Papardel vielä ja sitten komissiossa saa Olkaa hyvä. Continui discuția pentru că, așa cum am spus, nu consider că este firesc să discutăm situația unui singur stat. Niin, me olemme sitä mieltä, että ei ole ollenkaan hyvä ajatus puhua yhden jäsenvaltion tilanteesta pelkästään, mutta rautatiekysymyksessä ne rautatiet, joita on jo rahoitettu Euroopan unionin toimesta, niitä täytyy tietysti myös ylläpitää. Täytyy ylläpitää tuota infrastruktuuria. Meidän täytyy puhua asioista tietojen pohjalta ja sen jälkeen vasta tehdä päätöksiä. Tarvitsemme äh, rahaa ja pyydämme rahoitusta äh, infrastruktuurimme rakentamiseen, ei pelkästään rautateihin, vaan myös teiden rakentamiseen. Ja missä tapauksessa näitä rautateitä ei saa jättää rakentamatta. Niin, komissio. Nyt komissio saa tilaisuuden vielä kerran vastata kysymyksiin odotamme jännittyneinä. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin tehdä selväksi pari asiaa. Ensinnäkin kysymys, joka koskee rautateitä, jotka on rahoitettu EUn rahoituksella. Ei ole sellaista kuin, että suljettaisiin investointeja, joita on monet rahoittamassa. Voin vakuuttaa teille muodollisesti, että rautatiehankkeet, joita on rahoitettu EUn rahoituksella, niitä tullaan säilyttämään. Meillä on Romanian hallituksen sitoumus, että tietty prosenttiosuus BKTstä osoitetaan vuosittain infrastruktuurin ylläpitämiseen, joka on rakennettu EUn rahoituksella. Voin vakuuttaa teille, että näin on. Täällä otettiin esille kysymys, joka koski sitä, mikä on komission rooli. Olemmeko me mukana vai emme tässä liikenteen yleissuunnitelman kysymyksessä? Minä pyrin olemaan nyt selvä sananen, eli liikenteen yleissuunnitelma on strateginen kansallinen asiakirja. Ja me komissiossa, me puutumme asiaan siinä, että katsomme odotetaanko ennakkoehtoja. On olemassa siis joukko kriteerejä ja tietty menetelmä, jonka mukaan tämä yleissuunnitelma tulisi laatia. Me siis emme voi puuttua kansallisiin valintoihin, mutta me voimme sanoa sanamme siitä, mitä metodologiaa on noudatettu ja mitä kriteerejä on noudatettu. Otan tästä yksinkertaisen esimerkin. Jos jäsenvaltio esittää meille yleissuunnitelman, josta ei ole käyty minkäänlaista keskustelua tässä jäsenvaltiossa, me olisimme tätä vastaan, koska strategia ei voi olla yhden ministerin strategia. Sen täytyy olla hallituksen strategia. Ja tällainen julkinen keskustelu ja sen julkisen keskustelun tulokset ja niiden huomioiminen on yksi kriteeri, johon viittasin. Ja me olemme sitä mieltä, että kunnollinen strategia täytyy olla, sen täytyy olla sellainen, että se perustuu muun muassa liikenteen malleihin. Eli jos tällainen yleissuunnitelma perustuu vain lukuihin, mutta ei malleihin, jotka koskevat liikennettä, silloin me olisimme tätä suunnitelmaa vastaan. Kysymys on siis kansallisesta strategisesta asiakirjasta, mutta sen täytyy valmisteluvaiheessa vastata tiettyjä kriteerejä. Sitten vielä yksi asia, josta olitte syvällisesti huolistuneita ja se kysymys, jonka esititte komission jäsenille Bultz ja Kretsu, joka koskee tiettyjen asiakirjojen saatavuutta. Mitä tulee näihin yleissuunnitelmiin itseensä? Asiakirjat ovat julkisesti saatavilla ja olemme ilmoittaneet teille verkkosivun Romaniassa, mutta niin kuin sanottu, ne ovat yleisesti saatavilla. Te olette kiinnostuneita kuitenkin kirjeenvaihdosta, ja se, mitä komission ovat päättäneet, on kirjeessä vetää yhteen olennaisen, olennaisesti sen, mistä tässä kirjeenvaihdossa on ollut kysymys, mutta ajatellen, että me edelleen sisäisesti Olemme prosessissa, jossa teemme päätöksiä, jotka liittyvät ohjelmiin. Pyhimme komission päätöksistä, jotka koskevat eh, ohjelmaa, jossa hyväksytään hankkeita. Silloin olemme tässä syystä olleet sitä mieltä, että tällä hetkellä asiakirjojen saatavuus, täysi kirjeenvaihdon saatavuus ei voi olla mahdollista, koska sillä puututtaisiin päätöksentekoprosessiin. Totta kai kun ohjelma on hyväksytty, analyysi muuttuu ja voin ilmoittaa komissiosen Kretsulle ja kääntyä hänen puolensa, kollegani kääntyy komissiosen Bultsin puoleen ja voidaan sitten katsoa, mitä voidaan tehdä siinä, että asiakirjat asetetaan saataville. Ja totta kai olemme sitoutuneita täyteen avoimuuteen eh, Euroopan parlamentin jäsenten suhteen tutkimisistilannetta siis siinä vaiheessa, kun ohjelma on hyväksytty. Muut puheenvuorot olivat itse asiassa vain kommentteja, ja uskonkin, että minä en voi ottaa niihin kantaa. Minusta on tärkeää se, mitä täällä todettiin, että, että me emme pelkästään katso Romanian äh, rautateiden uudistusta tai Romanian liikenteen yleissuunnitelmaa, vaan näissä yleissuunnitelmissa pitäisi katsoa laajempia alueita, ja me me rohkaisemme jäsenvaltioita, joilla on yhteinen raja, käymään vuoropuhelua naapurimaiden kanssa. Sillä jos me haluamme luoda käytäviä, silloin jäsenvaltioiden täytyy puhua keskenään, jotka ovat naapurimaita. Ja näiden yleissuunnitelmien osalta tilanne todellakin on tämä. Ja keskustelua pitäisi käydä näistä yleissuunnitelmista sen varmistamiseksi, että käytävät ovat täydellisiä, koska ne ovat kuitenkin tärkein osa verkkojen Eurooppa-fasiliteettia. Kiitos. Kiitoksia ja sitten vielä herra Honin, joka hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pari sanaa vielä lisäykseksi. Niin kuin tuossa alustuksessa totesin, meillä ei ole toimivaltaa hyväksyä yhden jäsenvaltion pääsuunnitelmaan, mutta meillä on toimivalta vaikuttaa Ja haluan kiittää teitä siitä, että olette keskittyneet tähän aiheeseen, ottaneet sen esiin, niin näin tätä kautta olemme voineet vahvistaa tätä suunnitelmaa vielä entisestään ja olemme kiitollisia Romanian viranomaisille siitä vakavuudesta, joilla he ovat tämän harjoituksen toteuttaneet. Ja niin kuin totesitte, tämä on täysin äh, yhdessä linjassa TNT-kokonaisuuden kanssa. Ja hankeluettelo on käytettävissänne ollut tästä aamusta. Me olemme toimittaneet Euroopan parlamentille tämän äh, nämä luettelon hankkeista, joita aiomme taloudellisesti tukea. Ja todella tehän komission jäsenen kanssa keskustelette tästä sitten ensi maanantaina, mutta tämä tieto on jo käytettävissä. Ne samoin olemme tietoisia siitä vaarasta, että rautatieverkostosta suljettaisiin jopa 40 prosenttia tässä rautateiden leimamassa maassa. Tämä pääsuunnitelma osoittaa, että tarvetta tietyille reittien sulkemisille on, mutta tästä laajuudesta ei vielä ole päätetty, ja jos näistä sulkemisista päätetään, se, tulee, se päätös tulee olemaan infrastruktuurivelvoitteiden mukainen, ja on huolehdittava siitä, että mikä näköistä taloudellista hyötyä tästä ei synny, ja luonnollisesti tämä, nämä sulkemiset liittyvät suoranaisesti sitten ylläpito kustannuksiin, eh, kun infrastruktuuriverkoston ylläpitoa ajatellaan. Meillä on tiettyjä välineitä, joita yhdessä aluepääosaston kanssa tulemme tarkastelemaan tukeaksemme jäsenvaltioita eh, siinä, että ne voisivat parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria kaikkien eh, matkustajien sekä tavaraliikenteen käyttäjien etujen mukaisesti. No niin, kiitoksia. Mikä asiakirja me tänä, mikä asiakirja me tänä aamuna olemme saaneet? Kirje, jossa nämä tärkeimmät suuret hankkeet on luetteloitu. Se minulla tässä on, mutta ei minulla mitään kattavaa listaa ole. Kyllä se on todella siis tänä aamuna teille lähetetty. No, teillähän on oikeus valvoa kaikkia verkkojen Eurooppa-päätöksiä ja meidän verkkojen Eurooppa-komiteamme kokoontuu perjantaina, joten jotta teillä olisi aikaa tarkastella niitä hankkeita, joita suunnittele, joiden rahoitusta suunnittelemme, niin tämä lista on teille toimitettu. Kiitos. Hyvä. Näin tämä keskustelu päättyy ja nyt voimmekin siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Esityslistan kohta kuusi. Tässä kyse on German Wings äh, lennon ähm, katastrofin seuranta. Ja meillä on todella EASan edustaja täällä vieraanamme. Voitte tulla tänne eteen. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Philipp. Toivotan tervetulleeksi Philip Korneliuksen, joka on muun pääosaston edustaja ja sitten EASan johtaja Patrick Key. Kumpi teistä haluaa aloittaa? Herra Cornelius ensin, olkaa hyvä. Honorable members. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. German Wingsin äh, putoamisen jälkeen 24. maaliskuuta. Tässä 150 henkilöä mm, kuoli, niin ajatuksemme ovat edelleen uhrien perheiden piirissä. Tämä oli äh, järkyttävä ja hyvin traaginen äh, siviliamailu, katastrofi Euroopan unionissa. Kolme kuukautta myöhemmin Ranskan ilmailuturvallisuusviranomaiset ovat äh, toteuttaneet äh, tutkimuksensa ja tämä 24. maaliskuuta katastrofi johtui äh, perämiehen tahallisesta teosta. Tutkimus ei kuitenkaan ole suinkaan päättynyt. Haluaisin muistuttaa teitä tämänkin keskustelun alla siitä, että meidän täytyy antaa tutkimukselle vielä aikaa ja sen perusteella Ranskan raportissa sitten aikoinaan tehdään myös suosituksia. Varmaan tiedätte, että Ranskan oikeudelliset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Ranskan lainsäädännön mukaisesti tullaan toteuttamaan vielä lisää tutkimusta, tämän turvallisuustutkimuksen lisäksi ja katsotaan, ähm, onko joku henkilö tai yritys Ranskassa, Saksassa tai muualla vielä lisää vastuussa tästä katastrofista. Me emme seuraa tuota tutkimusta syyllisyydestä, mutta turvallisuustutkimuksen edistystä seuraamme, koska tarkoitus on nyt oppia tästäkin onnettomuudesta katastrofista. Perämiehen tahallinen teko on tuonut esiin kaksi asiaa. Ensinnäkin lentäjien terveystilanne ja toiseksi sitten pääsy ohjaamoon, lentokoneen ohjaamoon. Komission jäsen Bulls on pyytänyt nyt EASA tarkastelemaan näitä kahta asiaa, eli siis ohjaamon oven lukittu ravitsemisjärjestelmää, sisäänpääsyjärjestelmää ja samoin sitten lentäjien terveysvaatimuksia ja ähm, terveystilanteen seurantaa. Niin teollisuuden kuin sääntelyviranomaisenkin asiantuntijat ovat mukana tässä työssä ja äh, Patrick Kii sitten kohta kertoo mm, tuosta EASAn puolesta lisää. Tämä työryhmän tutkimus äh, tapahtuu Ranskan ilmaturvallisuusviranomaisten tutkimuksen rinnalla ja mitä äh, tulee jo äh, toteutettuisiin toimiin, niin 27. maaliskuuta EASA julkaisi asiakirjan, jossa muistutettiin, sovittiin äh, menettelyistä siinä tapauksessa, että toinen lentäjistä poistuu ohjaamosta, niin tällöin äh, halutaan lentäjän seuraksi äh, toinen ähm, henkilökunnan jäsen siksi aikaa ohjaamoon. Ja mitä työryhmään tulee? Työryhmä tulee tarkastelemaan näitä suosituksia, samoin sitten liittyen lentäjien terveyden tilaan, myös heidän psyykkiseen terveyteensä ja myös heidän käyttäytymistään palvelusaikana tullaan tarkastelemaan entistä lähemmin. Samoin sitten ihan koko uran aikana tällainen seuranta on nyt mahdollinen. Tähän liittyy muun muassa alkoholi kontrolleja ja me odotamme, että tässä heinäkuussa työryhmä päättää työnsä ja tekee sitten suosituksensa komission jäsen Bultzille. Me äh, annamme ihmisten hengen lentäjien käsiin ja meidän on voitava äh, luottaa heihin, kun ajatellaan ne lentoyhtiöitä. Lentoyhtiöillä on velvollisuus pyrkiä löytämään henkilöt, jotka saattaisivat vaarantaa muiden henkilöiden muiden ihmisten matkustajien turvallisuuden. Täytyy toimia avoimesti ja luonnollisesti aina matkustajien etu huomioon ottaen. Ja aina tämä inhimillinen tekijä on sekin muistettava. Ja se täytyy kyllä ilmailuturvallisuutta parannettaessa ottaa huomioon. Mitä tahansa ilmassa tapahtuu sattuukaan, niin yleensä lentäjä on se, jonka käsissä kaikki on, on ja heidän täytyy olla paitsi äärimmäisen hyvin koulutettuja, myös tehtävänsä tasalla kaikin tavoin. Kun ajatellaan nyt tätä tutkimusta ja sen mukanaan tuomia suosituksia, niin tämä EASAn johtama työryhmä tulee sitten antamaan suosituksensa ja komissio tekee sitten EU-tasolla omia suosituksia ja ehdotuksia tähän liittyen, jotta ilmailuturvallisuutta saadaan parannettua entisestään. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten Patrikki, olkaa hyvä. Mr. Mr. Chairman. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. täydennän tässä sitä, mitä Filip Cornelis juuri esitti ja kannan muutamia yksityiskohtaisia tietoja sen suhteen, mitä olemme tehneet tämän tragedian seurauksena. Ja aina on hieman enemmän teknisiä yksityiskohtia näistä eri toimista, on ryhdytty. Katsotaan, toimiiko tämä. Eli asiat, jotka kaikki tunnette. German Wingsin onnettomuus Barcelonasta Düsseldorfin 144 matkustajaa ja kuusi miehistön jäsentä rekisteröity DAIPX tunnuksella ja se syöksyi maahan Ranskan alpeella noin 100 kilometriä luoteeseen itsestä. Ja turvallisuus viranomaisten tutkimuksia johti Ranskan siviiliilmailulaitos. Tämä on myöskin julkista tietoa. Haluaisin muistuttaa siitä, millä tavalla tämä onnettomuus tapahtui. Ja se pohjautui näihin eri tallentimien tuloksiin, joita meillä on lentokoneessa. Kaikki tapahtui hyvin lyhyessä aikavälissä alle 9 minuutissa. Ja tässä kalvolla näette, että juuri ennen kello 9.30 lentokone saavutti 38 000 jalan lentokorkeuden. Sitten kohta kolme. Punainen näyttää tätä lentokaarta, joka lentokoneella on. Ja kohta kolme on se, jossa lentokapteeni poistuu ohjaamosta ja sen siellä kymmenen sekunnin sisään lentoperämies valitsee aluksen lentokorkeudeksi alaisimman mahdollisuuden, eli maan tason. Tämä valittiin heti, kun lentokapteeni jähti siis pois ohjaamosta. Kannattaa myös katsoa sitten kohtaa viisi, joka osoittaa, että lentokoneen nopeutta nostettiin 273 solmusta 308 solmuun ja sen seurauksena sitten erilainen tapahtumasarja, jossa lentoliikenteen valvonta, lennon johto tarkasteli tilannetta ja eh, se kutsu lentokoneelta vastausta ei saatu, kohta seitsemän. Eh, ohjaamon oli pääsy, ja tuollaista summeria soitettiin, se kuuluu nauhalla. Sen jälkeen muutaman sekunnin sisään nopeutta nostettiin 308 solmusta 350 solmuun ja sen seurauksena koputettiin oveen. Sen jälkeen ovea hakattiin voimakkaasti. Ja sitten viimeinen kohta. Juuri ennen kuin lentokone saavutti minimikorkeuden, niin hälytelaitteet tuolla laukasivat tuossa lentokoneessa, jotka varoittavat siis maan pinnan lähestymisestä. Ne laukevat, jotta ei syöksyttäisi maahan. Tämä on siis erittäin traagisen tapahtumien summa, joka johti tähän tragediaan. 24.3. onnettomuus vahvistettiin ja B on tutkimukset aloitettiin. Ja kuten eu lainsäädännössä näkyy, EASA nimitettiin tekniseksi neuvonantajaksi näihin tutkimuksiin. Ja samana päivänä muistan, että, että löydettiin iltapäivällä ensimmäinen musta laatikko. 25.3. asiantuntijamme liittyivät tuohon joukkoon, joka oli tuolla kentällä osallistumaan tutkimuksiin. Varsinkin se pyrki auttamaan tutkijoita kaiken kaltaisessa tiedon hankkimisessa. Ja 26.3. Marseille yleinen syyttäjä totesi, että maahansyöksy oli tahallinen ja että lentoperämies tahallisesti ajoi lentokoneen vuoren seinämään. Seuraavana päivänä pitkänsä neuvonpitojen jälkeen kansallisten viranomaisten ja lentoyhtiöiden kanssa EASA julkaisi suositukset lentoyhtiölle siitä, että näillä olisi aina kaksi henkilöä vähintään ohjaamossa, jotta varmistauduttaisiin siitä, että saavutettaisiin tämä neljän silmän periaate. Eli tämä julkaistiin 27.3 millä tavalla me olemme mukana tutkimuksissa. Pohja löytyy EU-lainsäädännöstä. Me toimimme neuvonantajana Ranskan analysointivirastolle. Olemme erityisesti tarjonneet BAlle tietoa siitä, mitä on tehty riskiarvioinnin suhteen ja vahvennettujen ohjaamovien suhteen. Lisäksi kerroimme olemassa olevista säännöksistä, jotka koskevat lääkärin tarkastuksia ja lentohenkilökunnan kyvyttömyyttä olla mukana työpaikallaan. Lisäksi esitimme tutkimusviranomaista saamme asiakirjat ja tarjosimme palautetta tähän alustavaan tutkimusraporttiin, joka julkaistiin 6.5. Jatkamme työskentelyämme Bean kanssa ja autamme sitä erityisesti näiden Euroopan lainsäädännön tulkinnan puitteissa ja siihen liittyvien lääketieteellisten näkökohtien huomioon ottamista. Aivan kuten Filip Kaunelis mainitsi, Vulsin liikennekomissaarin pyynnöstä loimme työryhmän, jonka tavoitteena oli tarkastella BEAN löydöksiä tässä alustavassa tutkimusraportissa. Menettely on se, että meillä on tässä työryhmässä pieni asiantuntijaryhmä. näiden luettelon seuraavalla kalvolla – mutta pyydämme asiantuntijoita auttamaan meitä ja esittelemään meille näkemyksiään tietystä aiheesta. Tämä tehdään aivan rintarinnan BEAn riippumattoman turvallisuustutkimuksen kanssa. Ja aikarajat näissä ovat aivan erilaiset BEAssa. Kaikki tutkimusraportit kestävät noin vuodesta kahteen ennen kuin ne ovat valmiita ja niissä katsotaan erittäin yksityiskohtaisesti kaikkia eri suosituksia, joita saatettaisiin ottaa käyttöön lentokoneen uudelleen suunnittelussa tai muuten. Ja se aika, joka meillä on ollut työryhmämme työlle, aivan kuten Filip mainitsi, on ollut se, että halusimme tarjota korkean tasosuosituksia suosituksia komissaarille ja komissiolle – tähän kesään mennessä. Ja aiommekin tämän raporttimme viedä päätökseen tänä kesänä toivottavasti heinäkuussa. Tässä näette, ketkä ovat tämän työryhmän jäseniä. Erilaisia asiantuntijoita kansallista viranomaisista, lentoyhtiöiden edustajia, Meillä on myöskin lentäjien yhdistyksen edustajia ja henkilöitä, jotka edustavat lääketieteellistä puolta, joka on erikoistunut ilmailuun tai sitten tietyn lentoyhtiön lääketieteellisen puolen edustajia. Ja lisäksi meillä on henkilö, joka edustaa myös koulutusjärjestöjä, sillä ajattelimme, että olisi mielenkiintoista kuulla ja katsoa, mitä alustavia askelia kuuluu lentäjän uran alkumetreille. Lisäksi kutsuimme erilaisia asiantuntijoita kertomaan meille ja osallistumaan näihin keskusteluihin eri aiheista omasta virastostani niin EASasta oli myöskin henkilöitä, Yhdysvaltojen DFEAsta oli myöskin edustajia Aerospace Medicineista ja teemme läheistä yhteistyötä myös Saksan ilmailuyhdistyksen kanssa. Kuten tiedätte, Saksassa tämäkin yhdistys käynnisti oman työryhmänsä, joka tarkasteli samankaltaisia kysymyksiä. Meistä oli hyödyksi se, että meillä oli hyvä yhteistyö ja koordinointi näiden kahden työryhmän välillä. So what do we look into? Uh, it was mentioned by... Mitä me sitten tässä tarkastelemme? Ensinnäkin katsomme uh, ohjaamon ovia, varsinkin näitä vahvistettuja sellaisia, jotka otettiin käyttöön syyskuun terroristi-iskujen jälkeen. Ja halusimme, ja halusimme katsoa näitä turvallisuussäännöksiä, jotka siihen liittyvät. Katsomme myös erilaisia tapoja, joita käytetään näiden ovien lukitsemisen sisäkautta, varsinkin näitä manuaalisia lukkoja. Analysoimme myös yksityiskohtaisesti varsinkin näitä lääkärin tarkastuksia, joita henkilökunnalle tehdään. Katsotaan alustava alustavaa jatkuvaa lentäjien arviointia, psykologisia kokeita, huumausaine- ja alkoholikokeita, puitteistoa, joka tähän kaikkeen liittyy. Ja tarkastelimme myös sitä, millä tavalla saataisiin aikaiseksi sellainen järjestelmä Eurooppaan, joka mahdollistaisi paremman lääketieteellisen tiedon jakamisen. Myös, ja tämä on yksi ehkä kaikkein vaikeimmista osioista työssä, me halusimme katsoa myös lentäjien työympäristöä ja sitä yhteiskunnallista vastuuta, joka meillä kaikilla on, kun halutaan katsoa sitä, millä tavalla lentäjä suhtautuu itseensä työympäristössä. Varsinkin silloin, kun syntyy vaikeuksia, joko terveydellisiä, masennusta tai jotain muuta sellaista. Halusimme katsoa sitä, millä tavalla voidaan ottaa käyttöön järjestelmä, jossa näihin asioihin, jossa näitä asioita voitaisiin hoitaa. Tämän päivän tilanne sitten olemme saaneet FAlta paljon tietoa lentäjien kuntotarkastuksista, niistä kokeista tai Yhdysvalloissa tehdään, jotka kohdistuvat siis lentäjien kuntoon. Lisäksi jaoimme tietoa, kuten aiemmin mainitsin, Saksan ilmailuyhdistyksen kanssa. Ja meille on äärimmäisen mielenkiintoista jakaa tietoa tuon ryhmän kanssa ja nähdään, että me todella tarkastelemme aika samankaltaisia kysymyksiä ja pääsemme päätelmiä, jotka ovat todennäköisesti aika samankaltaisia. Työryhmän viimeinen kokous on tarkoitus pitää 16.7. Ja me itsellemme sitten aikaa kaksi viikkoa tuon raportin loppuun viimeiseksi, mikä merkitsee se, että se sitten esitetään komissaarille heinäkuun lopussa. Näin ollen toivottavasti esityksenä on riittävästi kattava. Kiitoksia. Kiitoksia molemmille näistä esityksistä. Tämä onnettomuus todella kosketti meitä kaikkia. Pidimme mm, hiljaisen hetken uhrien muistoksi ja ilmaistaksemme osanottomme heidän perheilleen. Ja mehän olemme valiokuntana tukeneet tätä työryhmää. Alusta alkaen olemme todenneet, että emme halua sokeasti lähteä Äh, toimimaan sinne tänne, niin kuin joskus on käynyt, äh, vaan halusimme todella tulokset äh, asiantuntijoiden tutkimuksista niin, että todella saadaan ymmärrettyä, miten tämä saattoi tapahtua ja miten tällaista voidaan välttää tulevaisuudessa. Sydämiset kiitokset esityksistänne. Nyt voimme käynnistää keskustelun. Ensimmäisenä koordinaattorit Wim van de Kamp. Ja Olkaa hyvä. Ensin Jean-Marian Marinescu, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon tästä esityksestä. Pian tulee loppuraportti. Miten huolehditaan siitä, että suosituksista saadaan sitovia, pakollisia? Ne ovat suosituksia, mutta seuraavatko lentoyhtiöt näitä suosituksia? Miten luulette, että kaikki suositukset saadaan todella sitten täytäntöön pantua? Kiitoksia. Sitten ST, eh, Ismail Ertug. Kiitos oikein paljon. Minunkin ähm, ryhmäni nimissä lämpimät kiitokset esityksistänne. Edelleen tästä aiheesta on kovin vaikea puhua koska nyt tämä kaikki taas muistuu mieleen kaikki se, mitä silmiemme eteen avautui kolme kuukautta sitten. Niin kuin puheenjohtajakin totesi, nyt meidän ei tule kiirehtiä, vaan meidän tulee teidän tutkimustenne perusteella ja muiden tutkimusten perusteella pyrkiä toimimaan äh, mahdollisimman järkevällä tavalla. Koskaan äh, onnettomuuksia ei voida sataprosenttisesti välttää, mutta viittasitte esimerkiksi tähän äh, ohjaamon ovikysymykseen, samoin lentäjien terveystarkastuksiin mainitsitte paitsi alkoholin ja huumausaineet, myös psykologiset testit. Minä pitäisin niitä hyvinkin järkevinä, mutta en minä silti usko, että tämä on mikään ihmelääke. Tiedämmehän, että koulutuksen alkuvaiheessa toteutetaan hyvin kattava lääketieteellinen tarkastus. Ja nyt kysyisinkin, että eikö ehkä olisi järkevää pohtia sitä, että säännöllisin väliajoin toteutettaisiin ihan standardi mallin pohjalta säännölliset terveystarkastukset samalla tietenkin äh, ymmärtäen, että ei tämäkään mikään ihmelääke ole. Niin äh, Jasan kuin komissionkin äh, edustajilta kysyisin, että kun minun käsittääkseni tukiohjelmia lentäjille jo on, siis kun ajatellaan näitä kansallisia ilmailuturvallisuusviranomaisia, niin on tällaisia niin kutsuttuja peer intervention program ohjelmia. Voisiko tämä ehkä olla sellainen hyvä käytäntö, jota myös työntekijäpuoli voisi tukea, että otettaisiin käyttöön jopa ihan sitovasti kaikkialla Eurooppaan tämänkaltainen menettely, että voisiko tämä olla ihan tulevaa lainsäädäntöä. Viimeinen kysymykseni komissiolle. Pidin oikein hyvänä sitä, että monet eurooppalaiset lentoyhtiöt heti tämän onnettomuuden jälkeen ottivat käyttöön tällaisen vähintäänkin kahden henkilön läsnäolon ohjaamossa. Yhdysvaltalaisissa lentoyhtiöissähän tämä oli ollut käytäntö jo aiemmin ja nyt miettisinkin, että pitäisikö tästä tehdä ihan lainsäädäntöä, tämä niin kutsuttu neljän silmän periaate, jotta ei käy niin, että jatkossa tästä taas lipsuttaisiin. Kiitoksia Tero Sille. Kiitos tästä hyvin, tästä hyvin kattavista kommenteista ja havainnoinneista. Ja minusta meille poliitikkoina on tärkeämpää se, minkälaisia suosituksia tulee. Samaan aikaan te, jotka asiantuntijoita, näette sen, että tämä turvaovi, joka on turvatoimi, ja joka on siis kun hentosoimen jälkeen hyvin tärkeä ilmaliikenteessä, ja nyt tietyissä tilanteissa sillä voi olla toisaalta vaikutusta, kun tämä tilanne, josta me puhumme nyt. Miten voidaan vakuuttaa yleisö ja poliitikot siitä, että teidän suosituksenne eivät luo toista mahdollista vaarallista tilannetta. Mutta muuten tuemme kyllä teidän työtänne. Kiitoksia sitten Isaskun Bilbao. Gracias, Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää vieraitamme näistä puheenvuoroista, näistä esityksistä. Ilmeistä on tietenkin se, että terroristit yksittäiset tai ryhmässä toimivat osaavat hyvin ennakoida meidän poliitikkojen toimia. Usein tuntuu siltä, että olemme myöhässä, koska on äärimmäisen vaikeaa näinäkin aikoina sataprosenttisesti turvallisuutta taata. Pidän hyvänä sitä, että työryhmä on tarkastellut kahta tärkeää asiaa, siis lentäjien koulutus, heidän terveystilansa seuranta, samoin sitten toimet ohjaamossa. Ja mm, en tiedä, kuuluuko tämä nyt ihan teidän toimialanne, mutta haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Monet perheet menettivät perheen jäseniä tässä järkyttävässä katastrofissa. He varmasti ovat tarvinneet apua tämän järkytyksen, tämän trauman äh, suhteen. Ja entäpä sitten seurantatoimet kuukausien kuluttua ja myös vuosien kuluttua, tarkoitan paitsi psykologista tukea, myös äh, ajatellen ihan kaikkea sitä hallintoa, mitä tällainen ähm, elämänkriisi tuo mukanaan. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, että tätä maininneet, en tiedä kuuluuko tämä toimivaltainen, mutta minun mielestäni emme voi jättää huomiota uhrien perheiden oikeuksia. Onko tämä kysymys noussut esiin keskusteluissanne? Miten uhrien perheenjäsenet, ovatko he saaneet apua ja jos niin, minkälaista? Ja ylipäätään ähm, äh, tuntisin oloni huomattavasti paremmaksi, jos äh, saisin teiltä kuulla, että heitä tuetaan ja autetaan ja heidän tarpeensa otetaan huomioon ja he, ja he todella saavat tukea. Äh, ehkäpä työryhmä voisi työssään myös todella ottaa huomioon uhrien oikeudet ja ehkä tehdä tiettyjä suuntaviivoja tältä osin tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitos. Der nächste Seuraavaksi Luis Grandes Pascal. Sí, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä tiedoista. Näyttäisi selvältä, että todellakin tämä liikenneturvallisuuden kysymys on asia, jossa täytyy tehdä päätöksiä, jotka liittyvät erilaisiin tapahtumiin. Ja raskasta tässä on se, että tämä viimeisin tapahtuma on tulosta toimenpiteestä, joka liittyy terroritoimintaan, ja että tämä turvallisuusjärjestelmä on äh, aiheuttanut tilanteeseen, jossa täytyy etsiä ratkaisuja. Minusta tämä liikenneturvallisuus on olennainen kysymys näin aikoina, että me elämme, että tämä turvallisuus on arvo, joka on lähes yhtä tärkeä kuin vapaus. Se on tärkeä ja joka päivä tapahtuu jotakin, on tällaisia äärimmäisiä liikkeitä, radikaaleja liikkeitä, ja suurimmat riskit koskevat nimenomaan ilmaliikennettä ja erilaiset skannerit ja muut toimenpiteet. Meidän täytyy tehdä kuitenkin selkeitä johtopäätöksiä tässä, että jäsenvaltiot ja lentoasemainen täytyy käyttää täytyy soventaa eh, olennaisiin eh, hankintoihin rahoja ja täytyy tehdä investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteen, mutta eh, tämä katastrofi ei sinänsä ole se, mikä on mutta se, mikä liittyy siihen, että mitä on tärkeää ottaa vakavasti se, mitä tapahtuu. Ja kyllä erilaiset asioista, mutta kaikki nämä selvitykset on tehty on olemassa teknologiaa, jota täytyy soveltaa, mutta kysymys on aina kustannuksista – ja on välttämätöntä, että valtiot pystyvät todellakin toteuttamaan eurooppalaisia toimia ja me emme koskaan pysty täysin ennakoimaan kaikkea, mutta liikenteen turvallisuuden osalta on tärkeää se, että täytyy tarttua niihin toimiin, jotka ovat ennakoitavissa – mutta ei pelkästään tämä ole se, mitä me olla tämä, tämä johtopäätös, että niiden täytyy sisältyä tällaiseen laajempaan kokonaisuuteen. Ja lopuksi, mutta ei riitä se, että pelkästään osoituksia, tarvitaan laajempaa konkreettista kokemusta, joka katsotaan kaikista selvityksistä, joita on tehnyt, kaikista kokemusta, joita on saatu, että sanan kanssa siis sellaisia, äh, sellaisia toimia, jotka olivat demokraattisia ja laillisia kaikin tavoin. Danke sehr. Jetzt habe ich mich... Kiitos. Nyt olen itsekin vielä tässä lopussa puhujalistalla. Täällä on pit- paljon puhuttu tästä eh, neljän silmän periaatteesta. Yhdysvalloissa se on ollut eh, käytössä, mutta siellä olosuhteet ovat myös toisenlaiset. Meillä eh, ajateltiin, että ei välttämättä tarvita kahta henkilöä aina ohjaamossa, mutta jos ajatellaan, että paikalla on kaksi henkilöä, niin eh, en tiedä, voitaisiinko ehkä keskustella myös eh, siitä, että ovea ei pysty lukitsemaan muuta kuin silloin, kun molemmat eh, lentäjät ovat ohjaamossa. Tietenkin lääkärien vaitiolovelvollisuus on äärimmäisen tärkeä kysymys, mutta eikö poikkeuksia tulisi olla tapauksissa, joissa vaara on välitön? Oletteko käyneet tätä keskustelua? No, nythän tässä luonnollisesti ollaan vasta alkuvaiheessa, mutta pyytäisin vastausta myös näihin kysymyksiin. En tiedä, kumpi teistä haluaa aloittaa vastaukset. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much and, and thanks to uh, all. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kaikille tästä erittäin, näistä erittäin hyvistä näkemyksistä. Ensinnäkin vastauksena Marineskulle millä tavalla esittää suosituksia ja miten niitä täytäntöön pannaan. No kaikki riippuu tietysti suosituksesta. Jotkut saattavat johtaa mahdollisesti sääntömuutoksiin, sitoviin sääntöihin, mutta näin ei aina tarvitse olla. <clears throat> Voi olla myös sellaisia suosituksia, joita seurataan, jotta viedään eteenpäin ja jota toimiala seuraa vapaaehtoisesti. Esimerkiksi tämä kahden henkilön sääntö on nyt voimassa miltei kaikissa lentoyhtiöissä vapaaehtoispohjalta. Mutta valitsemme oikean välineen sitten, kun suositukset tiedetään. Ertug mainitsi useita eri kysymyksiä, kuten säännölliset lääketieteen tutkimukset, vertaistukiohjelmat. Ja nämähän ovat niitä kysymyksiä, joita on katsottu työryhmässä, mutta se ei ole vielä tehnyt päätelmiään kaksi henkilöä ohjaamossa ja Yhdysvallat. Yhdysvaltain käytäntö itse asiassa se ei ole siellä pakollinen vaatimus. Monet lentoyhtiöt sitä harjoittavat yhtenä ratkaisuna. Mutta se ei liity tämänkaltaiseen tilanteeseen, vaan siihen, että miten tuota ohjaamon ovea hoidetaan. Alun perin se oli siis turvallisuusmenettely. Ja Euroopassa itse asiassa suurin osa lentoyhtiöistä, miltei kaikki, ovat valinneet teknisen ratkaisun, joka on tuollainen tarkkailukamerajärjestelmä, jonka avulla voidaan nähdä kuka on oven edessä sen sijaan, että henkilövaisen. Eli se on turvallisuusliitännäinen kysymys. Edustaja Zille mainitsi kysymyksen tasapainosta turvallisuuden suhteen, kun puhutaan ohjaamuovesta toimialalla on pitkälti yksimielisiä sen suhteen, että ohjaa mon, ja ovi, vahvistettu sellainen on edelleenkin ehdoton vaatimus, olennainen vaatimus ja se on palvellut tätä tarkoitusta erittäin hyvin viimeisen kymmenen vuoden ajan, joten siitä ollaan kovin tietoisia. Edustaja Bilbao mainitsi kysymyksen perheistä. Todellakin on erittäin epätavallista, että näin suuri onnettomuus tapahtuu Euroopassa ja joka kerta asia vaatii erittäin suuren ponnistuksen, jota voidaan vastata niille, jotka jäävät henkin ja omaisille. Jäsenvaltiot pääasiassa hoitavat sen, mutta meillä on yhteistyötä myös Euroopan tasolla verkostossa, jonka nimi on Enkasia. Se on eurooppalainen turvallisuustutkijoiden verkosto. Siellä puhutaan myös kysymyksistä, jotka liittyvät uhrin avustamiseen. On niin harvinaista, että jotain tämän kaltaista tapahtuu, niin se mitä pyrimme tekemään on esimerkiksi, että kaikkien viranomaisten pitää pyrkiä oppimaan toisiltaan. Ne, jotka ovat joutuneet tällaisen onnettomuuden kohteeksi, voivat auttaa muita jäsenvaltioita olemaan valmiita. Näin pyritään siis tekemään EU-tasolla. Ja sen lisäksi vielä sitten on jotakin vaatimuksia sen suhteen, että uhrien perheet ovat oikeutettuja tietoihin ja perheelle pyritään tiedottamaan ennen kuin nämä tulokset julkistetaan. Pascual otti esille nämä skannerit. Muistan tuon keskustelun, jota aikaisemmin käytiin, niin hän painotti holistista lähestymistapaa. Ymmärrän kyllä, että turvallisuuskysymykset pitää sen suhteen painot, tasapainottaa ja tulisi keskittyä siihen, että pyritään lisäparannuksiin turvallisuuspuolella. Mainitsen tässä yhteydessä sen, että olemme juuri nyt tarkastelemassa uudelleen näitä perussäännöksiä, jotka ovat vuodelta 2008, jotta voitaisiin uudistaa niitä ja mukauttaa niitä tämän päivän haastaisiin. Ja toivomme, että voimme tehdä komission ehdotuksista osan tästä strategiapaketista vuoden loppuun mennessä. Ja lopuksi edustaja Kramer mainitsi myös kahden henkilön periaatteen ja sen liittymisen turvallisuuteen ja sitten nämä lääketieteelliset salaisuudet, salassapitovelvollisuus ja eh, tämäkin on ollut työryhmässä käsittelyssä. Patrik voi ehkä sanoa siitä jotain lisää. Kiitos. Danke sehr, Kiitos ja Patrik Ki. Thank you very much. Kiitos ja kiitos kovasti siitä, että kunnioitatte tämän äh, Task Forcein äh, toimintaa ja tiedätte, että kysymys on teknisestä työstä ja minä pidän tätä suuressa arvossa. Ensinnäkin haluan äh, myöskin sanoa tässä, mitä Filip sanoi, oli todella arvokasta. Ennen kaikkea haluaisin todeta, että tämä kaikki osoittaa, ja tämä vastaa sitä, mitä monet teistä totesivat, että turvallisuus ei koskaan voi olla sellaista, että se otetaan huomioon ilman, että kiinnitetään huomiota tällaiseen yleiseen turvallisuuteen. Se on asia, jossa täytyy saada aikaan edistystä. Ajattelen yleisen turvallisuuden vaatimuksia, joihin liittyvät nimenomaan miksi ohjaamien ovet. Saattaa olla, että tätä kautta on luotu tiettyjä riskejä ja päinvastoin. Jos me katsomme tätä ovea puhtaasti turvallisuuden kannalta, ja hankkiudumme eroon näistä vahvistetuista avista, on varmaa, että luomme tiettyjä riskejä. Ja on monia tilanteita, joissa, kuten De Grandes totesi, tämä suuri kuva merkitsee, kokonaiskuva merkitsee sitä, että meidän täytyy pyrkiä käsittelemään yleisen turvallisuuden ja turvallisuuden kysymyksiä yhdessä, koska emme voi vain tehdä yksittäisiä toimia yhdellä alueella niin, että syntyy ongelmia toisella. Yksi asia, joka mainittiin täällä, oli kaksi henkilöä ohjaamossa. Me tarkastelemme sitä, minkä tulisi olla suosituksen, pitäisikö antaa tähän valtuutus tai tehdä se pakolliseksi, vaikka ei, miksi ei ole pakollista Yhdysvalloissa, vain se on suositeltu käytänne, kuten Philip mainitsi. Ja me tiedämme, että on tilanteita, joissa ohjaamo on niin pieni, että on vaikeaa, että jokin henkilö, kuuluva henkilö tulisi tänne ohjaamoon ja istumaan jäljellä jääneen ohjaajan viereen, sillä jos hän istuu ohjaajan penkille, se saattaa luoda turvallisuusriskin. Joten meidän pitää katsoa, miten voimme ottaa huomioon kaikki toiminnalliset hankaluudet ja toiminnalliset kysymykset, jotta mahdollisimman pitkälle viemme sen suojelun, joka liittyy turvallisuuteen koneessa. Ja, ja aina ei ole ehkä paras ratkaisu se, että on mahdollisimman rajoittavaa lainsäädäntöä. Mitä tulee sitten ää, äh, terveydenhuollon luottamuksellisiin kysymyksiin, herra Kramer on tämän oikeassa. Tämä on asia, jota me tarkastelemme hyvin yksityiskohtaisesti. En usko, että me koskaan olemme siinä tilanteessa, että voimme yleislääkäreitä antamaan tietoa potilaansa terveydentilasta viranomaisille tai työntekijälle. Nimittäin ei ole sääntöjä, jotka voisivat pakottaa ketään, joka käy lääkärissä luopumaan ammatistaan. Joten minusta tähän suuntaan ei pitäisi mennä. Se, mitä me nyt tarkastelemme, on äh, sen, niissä puitteissa, jotka liittyvät tällaiseen äh, ilmailulääketieteelliseen äh, tutkimukseen, että henkilöt, jotka tätä tekevät, miten voidaan saada paremmin kerättyä kriittistä tietoa silloin, kun on kysymys lentoturvallisuudesta. Ja tässä pitäisi päästä eteenpäin. Tehän tiedätte, että Euroopassa on tilanne se, että lentäjä voi hankkia luvansa yhdessä maassa ja toimia toisessa maassa lentäjänä. Meidän täytyy varmistaa se, että eurooppalaisella tavalla yhtenäisesti otetaan, otetaan saataville kaikki eh, lääketieteelliset terveydentilaan liittyvät kysymykset. Näin ei tällä hetkellä ole. Sitten tukiohjelmat lentäjille. Todellakin, La Ertug, eh, tämä on jotakin, mitä jo on olemassa tietyissä lentoyhtiöissä. Tietääksemme tämä toimii hyvin, koska näin luodaan ympäristö, jossa lentäjät ja jopa muut henkilökunnan jäsenet, jotka ovat tekemisissä turvallisuuskysymysten kanssa, voivat saada tukea työtovereiltaan, saada tukea rakenteesta, rakenteista, joka merkitsee sitä, että voidaan jakaa taakkaa. Ja meidän pitäisi katsoa sitä, Onko tämä tyypillistä näille organisaatioille, joissa tätä on sovellettu, vai onko tämä jotakin sellaista, jota voidaan yleisemmin soveltaa muualla, jos näin on? Voimmeko me tehdä sen pakolliseksi, vai annammeko me voimakkaan suosituksen? Miten me varmistamme että se viime kädessä sitten myös toimii? Nämä ovat hyvin äh, tällaisia herkkiä kysymyksiä. Ja viime kädessä herra Marinesku on oikeassa. Kysymys onkin, miten voidaan varmistaa, että suositukset, joita tehdään, myöskin tehokkaasti pannaan toimeen Euroopassa. Enkä ole täysin varma siitä, että lainsäädäntö on ainoa tapa hoitaa asia, se on yksi tapa, mutta joskus lainsäädännön luominen johtaa siihen, että syntyy enemmän ongelmia kuin ratkaistaan. Joskus tarvitaan toisen tyyppisiä toimia, kuten esimerkiksi se, että luotetaan houkuttimiin, tai tällaisiin turvasta koskeviin rakenteisiin. Ja nämä ovat niitä kysymyksiä, joiden parissa tämäkin valiokunta työskentelee. Ja uskon, että löydämme oikeat välineet, joilla saadaan toimivia ratkaisuja. Mitä Ruva Bilbao sitten sanoi, Task Force ei tule tarkastelemaan sitä, niitä traumoja, joita uhrien perheet ovat kokeneet, me katsomme enemmänkin tällaiseen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Minä voin sanoa, että olen ollut läsnä erinäisissä muissa tilaisuuksissa, joissa on ollut uhrien perheiden jäseniä, ja se on todella ollut traagista. Tämä on tragedia, josta me kaikki EASassa olemme olleet hyvin surullisia – nimenomaan sitä, sieltä osin, miten tämä kaikki on koskettanut uhreja ja heidän perheitään. Mutta lainsäädännön kautta tässä me emme nyt ole tekemässä mitään. Me olemme virasto käsittelee puhtaasti turvallisuuskysymyksiä, joten Task Force-työryhmä ei tule käsittelemään näitä kysymyksiä, mutta tämä on alue, jolla minusta on tarvetta käydä keskustelua niin, että voidaan löytää mahdollisia yhteisiä toimia. Uskoakseni olen nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Ja vielen dank. Suuret kiitokset, kiitokset esityksistänne ja keskustelusta, vastauksista kysymyksiimme. Tilanne on hyvin vaikea ja luonnollisesti odotamme heinäkuista työryhmän lopullista kertomusta. Mahdollisesti tapaamme vielä sen julkaisun jälkeen. Toivomme, että että asiasta onnistutaan tekemään päätelmiä, jotka estävät vastaavan tapahtumisen tulevaisuudessa. Lämpimät kiitokset vierailustanne ja esityksistä. Ja wir kommen dann zu unserem nächsten. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, siirrymme seuraavaan esityslistaan kohtaan valtion apu. Liikennealalla tiedätte, että esimerkiksi satama alalla, mutta muutenkin asiasta on paljon puhuttu ja eri tasoilla. Tietenkin kun ajatellaan eri liikennemuotoja, joita kohdellaan hieman eri tavoin, mutta mutta valtion apu politiikka on hyvin laaja kenttä. Toivotankin tervetulleeksi Hela Karl Sukupin äh, kilpailupääosastolta. Hän kertoo meille lyhyesti tilanteesta. Olkaa hyvä ja mukava, että äh, olette päässyt vieraksemme. Thank you. Kiitos. Kiitoksia kutsusta kertomaan teille hieman äh, valtion äh, avusta ja julkisen infrastruktuurin tuesta. Onko minulla kymmenisen minuuttia aikaa? Minulla on tässä kymmenen kalvoa. Ajattelin, että josko minuutti kalvoa kohti tätä aikaa menisi. Katsotaan, me kilpailupääosastolla pyrimme aina toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Saa nähdä, toimiko se täällä parlamentissa yhtä lailla. Lähtökohta on se, että luonnollisesti miettii komissiossa, tuemme täysin Junckerin komission kasvu- ja työpaikat tavoitteita ja liikenne- ja liikenneinfrastruktuurit ovat hyvin tärkeä ala tässä. Siksipä valtion avun valtion tuen säännöt tällä alalla ovat hyvin tärkeä asia. Missäpä yhteyksissä tässä sitten äh, toimitaan, kun ajatellaan äh, valtion äh, infrastruktuuritukia? Tässä on kolme pääasiaa. Ensinnäkin tulee välttää sitä, että valtion apu infrastruktuurihankkeille haittaa olemassa olevaa infrastruktuuria tai kilpailevia hankkeita. Toinen ja mielestäni kaikkein tärkein seikka, johon tulen tässä palaamaan usean otteeseen puheenvuorossani, on tämä tällaisen ylikompensaation välttäminen, eli että infrastruktuurituki rajataan niin, että saataisiin mahdollisimman paljon infrastruktuurihankkeisiin myös yksityistä rahaa. Tässä yleensä teemme tällaisen rahoituskuiluanalyysin, katsomme paljonko tarvitaan, jotta investointeja saadaan houkutella, ja sitten valtion tuki rajataan tälle tasolle. Kolmas asia on sitten infrastruktuuripääsy niin, että vältettäisiin sellaista, että infrastruktuurihankkeita käytetään määrävää asemaa varten kilpailua näin vääristäen. Pähkinänkuoressa voin todeta, että politiikkamme perustuu eri ihan tällaisiin järkeviin, maalaisjärkeen perustuviin pilareihin. Ensinnäkin hyvin paljon infrastruktuurirahoituksesta ei edes tule valtion tukimääräysten puitteissa Tämähän puitteista nousee esiin vain siinä tapauksessa, että kyse on taloudellisesta luonteesta. Meillä on 2011 Leipzig-Halle päätöstuomioistuimelta. Siinä todettiin, että jos infrastruktuuria käytetään taloudellisesti, niin sitten jo rakenteellisesti se on talouden toimintaa ja näin ollen sen rahoituskin perustuu valtion tukisääntöihin. Tähän tuomioistuin on palannut eri päätöksissään. Päinvastoin tämä tarkoittaa sitten sitä, että jos infrastruktuuria ei taloudellisesti talouden toimintaan tulla käyttämään esimerkiksi tavallinen julkinen tieverkosto, joka on kaikkien käytettävissä, niin sitten tämän infra, tätä infrastruktuuria ja sen rahoitusta ei myöskään alisteta valtion tukisäännöille. Tämä on varsin sallivaa politiikkaa komissiolta ja tämä heijastuu tietenkin myös siihen tosiasiaan, että tällaisia kielteisiä päätöksiä alalla on hyvin vähän tehty. Ja tämä, nämä ovat keskittyneet juuri lentokenttiin kun olemassa oleva infrastruktuuria, jossa on edelleen vapaata kapasiteettia, niin on rakennettu päällekkäistä kapasiteettia uusia lentokenttiä perustamalla lähimaastoon. Ja todella me rajamme tämän siihen paljonko tarvitaan, että saadaan houkuteltua myös investointeja ja tiukkana taloudenpidon aikana tietenkin tarvitaan myös lisää arvoa veronmaksajien rahojen käytölle. Jos ajatellaan tätä järjestelmällisemmin, niin ensimmäinen kysymys, joka on esitettävä silloin, kun tarkastellaan valtion tukea julkisissa infrastruktuurihankkeissa, niin ensimmäinen kysymys on tämä, liittyykö tähän taloudellista toimintaa, esimerkiksi lentokenttä, satama, taikka maksullinen moottoritieosuus. Jos vastaus on ei, niin sitten valtion tuukisäännöt eivät pure tässä. Ja jos vastaus on kyllä, niin sitten täytyy tarkastella näitä muita artiklan 107 SEUT-sopimuksen kriteerejä. Niin on viisi kriteeriä itse asiassa muun muassa se, käytetäänkö valtion resursseja, ja onko kyseessä EUn sisäinen kauppa. Eli jos on sellainen infrastruktuuri, jonka käyttö ei mitenkään liity kauppaan jäsenvaltioiden välillä, niin tällaisen infrastruktuurin rahoittaminen ei myöskään sitten ole alisteinen valtion tukisäännöille. Jos vastaus on kyllä, niin sitten tässä on jälleen lisämääräyksiä. Komissio voisi näihin sitten äh, puuttua. Tämä GBER on tämä yleinen äh, ryhmäpoikkeussääntö. Komissiolla on tiettyjä määräyksiä ja jos äh, nämä määräykset toteutuvat, niin jäsenvaltiot saavat rahoitukseen osallistua ja tämä SGEI ovat sitten äh, yleisölliset taloudelliset palvelut ja jos äh, nämä määräykset toteutuvat, äh, niin tukitoimista ei tarvitse ilmoittaa, vaan jäsenvaltio voi ne vain toteuttaa. Ja jos nämä kriteerit toteutuvat, tämä valtiotuki voidaan myöntää ilman, että komissio siihen puuttuu siinä tapauksessa, että vastaus on ei hankkeesta on ilmoitettava komissiolle, joka tulee sitten antamaan siihen omat kommenttinsa. Tässä me tarkastelemme lähinnä näitä rahoitustarpeita, eli juuri tätä rahoituskuilua. Ja meillä on kaksi kuukautta aikaa päätöksemme tekemiselle siitä päivästä, kun jäsenvaltio tätä päätöstä meiltä pyytää. Tässä olivat nämä ennakko määräykset ja sitten voisin käydä läpi näitä lentokenttiin, saatamiin moottoriteihin, maksullisiin mm, tietullimoottoriteihin liittyvät määräykset. Kun katsotaan lentokenttiä, niin nämä määräykset ovat suhteellisen uusia. Ja näiden sääntöjen mukaan, jos Matkustajamäärä on yli 5 miljoonaa vuodessa. Valtion tuki ei ole luvallista, koska yli 5 miljoonan matkustajan määrä riittää taloudelliseen kannattavuuteen ja tällöin ei todellakaan valtion tukea sallita. Jos jäädään alle tämän kynnyksen, niin tarkastelemme eri ulottuvuuksia. Ensinnäkin, onko hanke hyödyllinen? Tarvitaanko sitä todella alueellisen kehittymisen tukemiseksi, eh, kapasiteettiongelmien ratkaisemiseksi tai muuhun? Ja toinen eh, ulottuvuus, jonka tuossa aiemminkin jo mainitsin, on se, että emme hyväksy eh, olemassa olevan infrastruktuurin mm, ja tämän uuden hankkeen päällikkäisyyttä olemme itse asiassa viime vuosina kaksi kielteistä päätöstä tällä perusteella antaneet. Kaikki varmaankin tunnette näitä lentokenttäinfrastruktuuriesimerkkejä. On käytetty paljon julkista rahaa ja sitten kenttiä ei kuitenkaan ole käytetty kuin hyvin, hyvin vähän ja tällaista me haluamme välttää tulevaisuudessa. Ja sitten me tarkastelemme luonnollisesti sitä, että paljonko valtion tukea tarvitaan, jotta saadaan houkuteltua investointeja. Ja tällainen valtion tuki toiminnallisena tukena on sallittua pienillä lentokentillä, joiden on vaikeampi omien tulojensa pohjalta rahoittaa toimintaansa. Suurissa lentokentissä, joiden vuosittainen matkustajamäärä on yli kolme miljoonaa, ei sallita tällaista toiminta tukea, koska äh, kustannukset voidaan kattaa matkustajamäärillä. Jos kyse on 700 000 3 miljoonasta matkustajasta vuosittain, tiettyä toimintatukea voidaan hyväksyä äh, alussa äh, tietyn määrä ajan puitteissa. Ja jos kyse on kentästä, jonka matkustajan matkustajamäärä on alle 700 000, niin uudelleenarvioituvan tekemään vuonna 2018. Sitten halusin puhua satamista. Toinen ala. Tässä näette hyvin tyypillisen satamarakenteen, julkinen viranomainen, satamaviranomainen ja yleensä katsomme eh, sitten eh, rahoitusta julkiselta puolelta. Ensin on tässä tärkeää korostaa sitä, että investoinnit infrastruktuuriin kulttuureihin, joita julkinen viranomainen käyttää, esimerkiksi tullirakennukset, poliisirakennukset, valvontatornit, näitä ei lasketa talouden toiminnaksi ja siksipä ne jäävät tämän valtion tukivalvonta määräyspuitteista ulkopuolelle. Ja mm, muissa tapauksissa ö, teemme nämä tarkastukset ihan niin kuin mm, muidenkin alojen kohdalla. Ensin katsotaan, kannattaako investointi, jos ö, satama on osa TEN-T-verkostoa, niin yleensä tämä tapahtuu sitten automaattisesti. Sitten katsotaan tarveharkintaa, tarvitaanko tätä tukea. Itse asiassa kiinnostavaa ehkä kuulla satamien suhteen se, että me voimme hyväksyä tietyn prosentin investoinneista tukena muilla aloilla, mutta satamien kohdalla tuki voi olla jopa 100 prosenttia. Tällainenkin äh, tukitaso voidaan hyväksyä. Sitten vielä rautatiet. Äh, niiden tilanne on hieman toisenlainen, sillä tässä linjana on nyt se, että yleisen infrastruktuurin eli äh, raiteiden ja ja merkintä laitteistot, niin nämä, nämä eivät ole alisteisia valtion tukimääräyksille. Ja jos kyse on kaupallisesta infrastruktuurista, niin me teemme tällaisen sopivuusanalyysin, tarkastelemme todella siitä, että tarvitaanko tätä infrastruktuuria ylipäätään, onko sille aitoa tarvetta ja sitten katsomme tätä rahoituskuilua, katsomme paljonko valtion tukea todella tarvitaan ja pyrimme sen määrän minimoimaan. Ja tässä todella pyrimme äh, aikaansaamaan tasapuolisen lähestymistavan kaikki eri toimijat huomioon ottaen. Sitten vielä moottoritiet. Jälleen muistuttaisin, että tavalliset tietoja, jotka ovat kaikkien vapaasti käytettävissä, eivät kuulu valtion tuki valvonnan piiriin, eli me tarkastelemme niitä moottoritiehankkeita, äh, joissa käytössä on tienkäyttömaksu, tietulli, ja sehän on taloudellista toimintaa tällöin. Ja tärkeää on muistaa tällä alalla, että rakentaminen ja operaatio on alistettava julkisen hankinnan määräyksille ja säännöille, koska näin voidaan rajata tai jopa kokonaan poistaa valtion tuen tarve. Tässä on todella sopimuksen puitteissa erilaisia vaihtoehtoja. Mainitsin tässä julkisen palvelun ja sitten mahdollisuuden määritellä hanke tällaisina eh, yleiseurooppalaisina yhteistyöhankkeina esimerkiksi tuo Juutirauman silta, hyvä esimerkki tällaisesta. Ja pyrimme todella tällaista ylikompensaatiota välttämään. Sitten vielä johtopäätöksen, eh, mitä noissa yhdeksässä aiemmassa kalvussa toimme esiin jos eh, liikenneinfrastruktuuria tullaan käyttämään talouden tarkoituksiin, esimerkiksi tienkäyttömaksujen tai vastaavien eh, tariffien kautta, niin ne on alistettava valtion tukimääräyksille. Eh, pyrimme rajaamaan valvonnan minimiin. Usein riittää, että käymme jäsenvaltioiden kanssa keskustelua hankkeen määräyksistä ja niin edelleen ja sitten tästä valtion osuudesta. Aika harvoin mitään kielteisiä päätöksiä olemme joutuneet tekemään. Sitten otamme huomioon alakohtaiset erityispiirteet. Meillä ei ole tällaista yhden mallin lähestymistapaa. Olemme tietoisia siitä, että eri alat ansaitsevat hiukan erilaisen kohtelun kukin. Ja sitten on myös varmaankin ihan reilua sanoa, että että teemme nämä päätöksemme mahdollisimman järkevissä puitteissa aikataulullisesti, mutta tämä tietenkin aina riippuu sitten mm, niiden, sen tiedon laadusta, mitä jäsenvaltiot meille ovat toimittaneet. Tämän halusin teille nyt kertoa näin alustuksena ja mielelläni vastaan kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitos. No niin, kiitoksia. Ja nyt Markus Ferber, olkaa hyvä. Ja Kiitos puheenjohtaja. Aluksi kiitos komissiolle tästä esityksestä. Me todellakin ähm, verkkojen Eurooppa välinen kautta olemme myöskin tällaisen tuenantaja ja tätä kautta voidaan katsoa, että se on tällaista julkista tukea ja se, että infrastruktuurit eivät ole toimeen julkista tukea, että on olemassa erilaisia uudelleen rahoitusmenetelmiä ja tulemme myöskin esirin osalta seuraamaan hyvin tarkkaan sitä, mitä pääomamarkkinat tulevat sitten tekemään, jos tätä menetettyä tukea ei muuten saada, niin pystytäänkö tätä päämarkkinoiden, päämarkkinoiden kautta saamaan paremmin hoidettua. Joka tapauksessa nyt on kuitenkin kysymys tänään enemmän sen toteamisesta, tekeekö komissio sen, mitä odotetaan, Onko se tällainen erotuomari, josta ei pidetä, mutta joka huolehtii siitä, että kaikki noudattavat samoja sääntöjä? Sehän siis on se tehtävä, joka voidaan katsoa olevan tällä valtiollisten tukien valvonnalla ja joka on välttämätöntä. Ja siinä mielessä minulla ei ollut suurempia kysymyksiä, paitsi että on toistuvasti tapauksia, jotka käsitellään Euroopan tuomioistuimessa siksi, että on olemassa mielipideeroja jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välillä. Komissiohan työskentelee tällä alueella myös käyttäen sellaisia välineitä, jotka ovat säädöksiä, joita komissio itse hyväksyy, ja avoimuus, jolla komissio työskentelee – voidaan sanoa, että parlamentilla on vain rajallisia mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin, sillä parlamentti voidaan kuulla, samoin on myös tilanne jäsenvaltioiden osalta, niitäkin vain kuullaan. Miten pitkälti tämä kehittyy nyt sitten Euroopan tuomioistuimen oikeuskäytännön myötä? Ja sitten kysymys, joka liittyy lentoyhtiöiden tukemiseen. Sitä varten varmastikin on myös olemassa omat säädöksensä Ovatko nämä säädökset teidän osastollanne vai pitääkö kääntyä jonkun toisen henkilön puoleen? Kiitoksia sitten Ismail Ertu. Tän... Niin. Ja Kari Medelli sittenkin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia Euroopan komissiolle tästä esityksestä. Haluaisin kysyä sitä, että tänä päivänä on paljon alueellisia lentokenttiä, joita on ylirahoitettu. Ja kuten tutkimus osoittaa tilintarkastustuomioistuimesta viimeisen komission ajalta, tätä tehdään täysin hyödyttömästi. Miten voidaan nyt osoittaa, että tämä rahoitus olisi tehokasta? Täällä otettiin esille valvonta. Millä tavalla valvotaan näitä tukia ja mitä kriteereitä siinä valvonnassa käytetään? Millä tavalla voidaan vakuuttua siitä, että valtion tuki ei ole pelkästään tukea, joka menee halpalentoyhtiöiden tukemiseen. Tämä osoittaa sen, että kun on sellaisia lentokenttiä, joille tukia myönnetään, niin silloin tietty osa lentoyhtiö siirtyy sinne ne, jotka eivät noudata yleisiä pelisääntöjä. Mitä sanktioita voidaan konkreettisesti ottaa käyttöön, jotta voitaisiin rangaista kaikesta tästä? Danke sehr. Jetzt Wim van der Kamp. Sitten Wim van der Kamp. Voorzitter, um, zou ik nog drie... Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin esittää kolme kysymystä. Liikenne, kysymyksessä ja valkoisessa kirjassa on meillä ulkoisten kustannusten sisällyttämiskappale. Se on hankalasti todettu, mutta siinä voidaan myöskin ottaa mukaan tiettyjä osioita, jotka koskevat valtion tukia. Esimerkiksi tällainen ilmainen matkustus Reinjoilla, mutta kuka siitä ylläpidosta maksaa? Millä tavalla eh, nämä reunaehdot toteutuvat? Esimerkiksi ilmainen infrastruktuuri on joissain satamissa, mutta sitten on sellaisia satamia, jotka joutuu maksamaan mitään yhdistysmaksuja. Onko sekin tietynlaista piilovaltion tukea? Toinen osio koskee eh, rautateitä. Meillä oli rautatiepaketti. Onko tällä Yrityksellä, joka hoitaa matkat ja sitten rautatieinfrastruktuurin hallinnoijalla, onko siinä joku yhteys? Nähdään, että rautatiepaketissa on katsottu sitä, kuka vaikuttaa kehen. Oletteko tekin tarkastellut sitä, millä tavalla tilanne hoituu? Ja kolmas kysymys. Joskus jäsenvaltiot ovat todella innovatiivisia Etsittekö te itse näitä, aktiivisesti näitä e, valtiontukitapauksia vai ilmoitetaanko niistä teille? Danke sehr. Ja, ich habe auch... Kiitos, minullakin olisi kolme kysymystä. Hiukan ihmettelin, kun totesitte, että vain joissain arvoissa hankkeessa olette havainneet tukien ollen virheellisiä. Itse asiassa talousarvion valvontavaliokunnassa tarkasteltiin vastikään alueellisia lentokenttiä ja yhdessäkään kahdeksasta jäsenvaltiosta asiat eivät olleet kunnossa. Siksi yllätyinkin tästä kommentistanne. 270 miljoonaa esimerkiksi Kassel, sitten Saarbrücken, Zweibrücken, 30 <laughs> kilometriä toisistaan nämä kaksi lentokenttää. Toinen on Saarinmaalla ja toinen äh, Rheinland-Pfalzissa ja tästä syystä äh, molemmat ovat olemassa, mutta eivät nämä ole mitään yksittäistapauksia. 23 Saksan kansainvälistä lentokentästä 17 on alijäämäisiä. En tiedä, mikä on tilanne muissa maissa. Ei kukaan varmaan tällaista olisi kuvitellut, että vain kuusi Saksan äh, kansainvälistä lentokentistä on kannattavia. Sitten on tietenkin vielä muut liikennemuodot, onko tämä luvatonta tukea, siis se, että eivät maksa kerosiiniveroa, eivätkä kansainvälisiä maksuja, kun taas samalla rautatieasiakkaat epäsuorasti tämän maksavat. Eikö tässä itse asiassa tueta epäsuorasti lentämistä? tai kun esimerkiksi Euroopassa joka ikinen veto, veturi joutuu maksamaan kilometrikorvauksen äh, äh, ajamistaan reiteistä ja mm, monissa maissa taas esimerkiksi mitään tietulle ei ole lainkaan käytössä. Eikö tämä ole luvatonta valtion tukea, epäsuoraa tukea, jolla on valtavan suuret vaikutukset, jotka yleensä itse asiassa vielä johtavat äh, epätoivottavan tulokseen. Itse tulen Berliinistä ja meillähän on se lentokenttä, jonka piti valmistua kolme vuotta sitten, mutta no, eh, on lentokenttiä, jotka ovat täysin yksityisiä, mutta eh, Berliini, Brandenburg sekä eh, Saksa maksavat tästä Berliinin lentokentästä, joten tässä tilanne on toisenlainen. On myös muita lentokenttiä, jotka joutuvat huolehtimaan itse rahoituksesta. Tai sitten on näitä halpalentoyhtiöitä, jotka tekevät hämäriä kauppoja tiettyjen alueellisten lentokenttien kanssa. Saarbrückerissä lentoja on tuhat vuodessa, mutta ei niitä ollutkaan sitten tuhatta niin kuin piti, vaan olikin vain sata, kun henkilökunta niin aina ikävästi sairastui. Tällaisia kummallisia jippoja sitten käytetään ja nämä täytyy kyllä paljastaa, johtavatko nämä sitten rangaistuksiin ja seuraamuksiin niin, että lentoyhtiöt ja lentokentät tietäisivät, että näin ei voi toimia. Mehän haluamme reilua kilpailua, emmekä epäreilua. Kiitoksia, ja nyt voitte vastata kysymyksiimme. Olkaa hyvä. Thank you for the... Kiitos näistä kysymyksistä. Minä haluaisin aloittaa tällaisella yleisellä kommentilla, johon liittyy liittyy, joka liittyy yleisiin näkökantoihin sen osalta, mistä täällä on puhuttu. Kilpailupolitiikka ja kilpailulainsäädäntö, ennen kaikkea valtiotukien valvonta, on aika voimakas väline. Se on väline, joka on komission käsissä. Me olemme riippumaton erotuomari, kuten herra Feaber oikein totesi, joten se on voimakas väline, mutta sellainen, jota pitää käyttää myös varoin ja huolellisesti, ja se on sellainen, joka ei kuitenkaan voi ratkaista kaikkia ongelmia. Ja me täytyy myöskin vastustaa kiusausta, että välttämättömät säädökset korvataan sillä, että käytetään kilpailuun liittyviä sääntöjä. Monet asiat, jotka eivät vielä ole täydellisiä ja joita varmastikin on muutettava, mutta ainakin jot, monet niistä, ehkä niistä on kuitenkin sellaisia, että säädös on parempi ratkaisu kuin valtion tuen lainsäädännön toimeenpano. Te puhuitte esimerkiksi poikkeuksista, jotka koskevat tiettyjä veropoikkeuksia, joka koskee kerosiinia. Ja tämä on olemassa esimerkiksi Euroopan lainsäädännössä. Se perustuu siihen tämä verottomuus. Saanko hieman keskeyttää siis tämä Chicagon yleissopimus. Siinähän todetaan, että se kerosiini, mikä on lentokoneessa laskeutuessa, siitä ei tarvitse maksaa. Eli kaikki maat, myös Euroopan unioni, voivat verottaa, jos haluavat, halutessaan. Euroopan unioni on kuitenkin tehnyt päätöksen tietääkseni, että näin ei tehdä, ja tuo päätös on lainsäädännössä, joten de facto tämä on jotakin sellaista, minkä Euroopan lainsäätäjä on säätänyt, joten jäsenvaltiolla ei ole liikkumavaraa. Ja siksi tämä poikkeus ei ole sellaista, josta jäsenvaltiota voitaisiin rankaista, koska jäsenvaltiota ottaa vetää vastuuseen siitä, että se soveltaa asianmukaisesti eurooppalaista lainsäädäntöä. Tästä asiasta on olemassa Äh, tuomioistuimen päätös, koska Saksan rautatieyhtiö katsoi, että tämä oli laitonta valtion tukea ja asia vietiin Luxemburgin tuomioistuimen päätettäväksi, joka sanoi juuri tätä, että tässä tapauksessa ei ole olemassa valtion tukea, koska toimenpide ei ole sellainen, että se olisi rangaistava, vaan se on lähtöisin Euroopan lainsäädännöstä. Joten jos haluaa ratkaista tämän ongelman, täytyy muuttaa tätä koskevaa lainsäädäntöä. Ja nyt haluaisin sitten siirtyä siihen, että valtion tukilainsäädäntö herra Ferber todellakin ja se, että se noudattamisen arviointi perustuu pitkälti komission suuntaviivoihin. Tämä on tällaista pehmeää lainsäädäntöä, soft law, jota komissio on hyväksynyt. Se on sitovaa komission kannalta ja, ja totta kai sitä tarkastellaan, äh, lain, voidaan tarkastella lainsäädännössä, koska monet asiat, ratkaisut, niistä, ne kiistävät kilpailijat, ennen kaikkea jos sen kantaa kielteisivät sitten sen Luxemburgin päätettäväksi, ja joskus me joudumme vetäytymään ratkaisuistamme, joskus taas vahvistetaan se kanta, joka olemme ottaneet, mutta meitä koskee siis myöskin valvonta, ja aina kun tuomioistu vaatii meitä perääntymään, me otamme sitä täysin huomioon ja sovellamme sääntöjä tämän mukaisesti. Mitä tulee sitten vuoden 2014 ilmaliikennesuuntaviivoihin, jotka mainitsin, niissä on myöskin säädetty tuki, jota annetaan lentoyhtiöille esimerkiksi lentoasemien kautta, eli ratkaisut lentoasemien ja lentoyhtiöiden välillä. Järjestelyt, tällaiset järjestelyt ovat sellaisia, että niistä myöskin on säädetty näissä valtion tukia koskevissa suuntaviivoissa. Ja kysymys on sitten, miten voidaan välttää se, että tuki lentoasemille sitten välittyy tällaisille halpalentoyhtiöille, joten ei ole mitään apua tai tukea silloin, jos järjestely lentoaseman ja lentoyhtiön välillä kokonaisuudessaan tuo myönteistä arvoa lentoasemalle merkitsee siis sitä, että tätä kautta tulee lisää tuloja tämän järjestelyn kautta, kuin sen kautta syntyy lisäkustannuksia. Joten lentoyhtiöllä itsellään täytyy olla tällainen yrityssuunnitelma, joka tekee sitä elinkelpoisen, ja sekin on kysymys sitten tällaisesta ratkaisusta yksittäisen lentoyhtiön kanssa, ja se pitää olla ainakin rajallisesti voitollinen, jotta siitä ei, jota sitä voitaisiin nähdä valtiollisena tukena. Tällainen tuki, jota annetaan lentoyhtiön lentoaseman kautta, niin on sitten olemassa myöskin tietynlaista suoraa tukea jäsenvaltioita, joka, jotain annetaan lentoyhtiölle, joka tämä on sellaista, joka koskee me tai me Joskus olemme tässä myönteisiä ratkaisuja, koska kysymys on siitä, että tämä toimi johtaa siihen, että lentoyhtiöstä pitkällä tähtäyksellä tulee voitollinen, mutta joskus ratkaisumme on kielteisiä, jos voidaan katsoa, että tätä voitollista kannattavuutta ei voida saavuttaa, kuten esimerkiksi Cyprus Airin tapauksessa, jossa meidän ratkaisumme oli kielteinen, koska tuossa tapauksessa, jos olisimme hyväksyneet tuen, se oli merkitys vain sitä, että lentoyhtiö palaa liikenteeseen, koska vain siksi, että se ei se pystyy tukemaan, ei pysty tulemaan omilla jaloilla, vaan pelkästään valtion tuen avulla. Sitten se, mitä on sitten syntynyt kilpailussa muiden kanssa, tuomioistuin on kovin kriittinen näistä kysymyksistä, on todennut, että on kolme kielteistä päätöstä tähän mennessä lentoasemien osalta, mutta sanoin, että on monia tapauksia, jotka ovat käsitteillä. se on hyväksi vuoden 2014 suuntaviivat me olemme pyrkineet siivoamaan äh, kansioitamme. On tehty monia päätöksiä viime vuoden jälkipuoliskolla, ja näihin on kuulunut muun muassa kolme kielteistä päätöstä. Yksi niistä koski äh, Saarbrückerin lentoasemaa juuri siitä syystä, että Zweibrückerin lentoasema on aivan lähistöllä. Samanlainen tilanne on myöskin Puolassa äh, Gdynian ja Gdanskin lentoasemien välillä, joka johti kielteiseen päätökseen Gdynian lentoaseman kohdalla, koska menee syytä sille, että rakennetaan tai tuetaan lentoasemaa, joka on olemassa olevan lentoaseman naapurustossa, jossa on edelleenkin vapaata kapasiteettia. Asia olisi toinen, jos olisi saavutettu kapasiteetin rajat, mutta jos kapasiteetti on vapaana, silloin ei ole mitään syytä tukea uutta lentoasemaa, vaikka se onkin esimerkiksi Saksassa kahdessa eri osavaltiossa, koska tällaiset argumentit eivät, eivät päde silloin, kun me arvioimme valtiollista tukea. Sitten ulkoisten kustannusten internalisointi on jotakin sellaista, mikä on meille tärkeää. Te puhuitte siitä, että kuka on tästä, äh, ketä on tästä vastuussa. Tämä on keskustelu, jota käydään täällä valiokunnassa, joka liittyy tähän äh, äh, sadamien ratkaisuun siitä, mitä, mitä ratkaisuja pitäisi koskea eri palvelujen osalta, joita tarjotaan. Me käymme keskustelua tästä siitä, että mitkä palvelut ovat tuonteeltaan taloudellisia satamissa, mitkä palvelut satamissa taas ovat sellaisia, että ne kuuluvat julkisen tahon tehtäviin, valtiollisen viranomaisen tehtäviin. Siksi, että kuten totesin, niillä on vaikutusta siinä, miten sovelletaan näitä palveluita valtion tukisääntöjen puitteissa. Olemme lähettäneet kyselyyn kaikille jäsenvaltioille ja pyytäneet, miten ne näkevät tämän – miten ne ovat, raken, miten ne ovat luoneet tällaisia, minkälaisia rakenteita, miten ne tukevat tätä. Ja sanoisin, että ei ole yhtenäistä näkökantaa jäsenvaltioiden parissa, mitä tulee erinäisiin palveluihin. so pardon, but there's no clear answer I can now provide. Ei ole selkeää vastausta siinä, äh, tasks of the public authority or with... mutta joka voidaan katsoa, että kaikki toiminta välttämättä ei ole kaupallista toimintaa, ja jota rahoitettaisiin välttämättä sataman saavilla maksuilla. Sama koskee myöskin rautatieinfrastruktuuria. Tilanne jäsenvaltioissa on hyvin erilainen. Eri jäsenvaltioissa tulee riippumattomuutta ja siitä, miten pitkälti äh, on tällaista integroitua toimintaa suhteessa yhtiöihin, jotka käyttävät infrastruktuuria, miten tarjotaan rautatiepalveluita, äh, miten tarjotaan sitä, että junia kulkee verkostossa. Meidän työmme kannalta on hyvin tärkeää sekä rautateiden että satamien osalta on avoimuus, selkeys siitä, minkälaista tuloa syntyy, mistä rahat tulevat, koska se auttaa meitä siinä, että näemme, onko tällaista kustannusten kautta syntyvää tukea, onko ongelmia, jota ongelmia pitäisi tarttua. Tiedämme, että on olemassa porsaanreikiä, me tiedämme tämän, pyrimme sulkemaan nämä reijät, se on vaikea tehtävä. Avoimuuden puute ei suinkaan edistä tämän tehtävän helpta, toteuttamista, ei helpota sitä. Me tarvitsemme tietoa julkiselta taholta, me joudumme myöskin seuraamaan syytöksiä ja valituksia, joita syntyy. Ja jäsenvaltiot ovat velvollisia ilmoittamaan tuesta, jota ne antavat, mutta on monia harmaita alueita, jotka liittyvät valtion tuen valvontaan, ja jäsenvaltiot eivät välttämättä ole kovin innostuneita tuen ilmoittamisessa, ilmoittamisesta, jota me olemme luottamaan tietoon, jota me saamme julkisilta tahoilta muuten, esimerkiksi tiedotusvälineistä, lehdistöraporteista tai tiedosta, jotka tulevat erilaisista valituksista tai eri yhdistyksiltä, kansalaisjärjestöiltä ja niin edelleen. Mutta aina kun me saamme tietoa, tarkastelemme näitä kysymyksiä etenkin jos on vakavia, vakavaa syytä huolestua, niin silloin me myöskin käynnistämme alustavan tutkinnan näistä kysymyksistä. Mitä tulee Berliiniin, minä en ole riittävän hyvin perehtynyt tilanteeseen Tegelissä, mutta uskon, että Tegelin infrastruktuurikin alun perin oli valtion rahoittamaa, eikä täysin yksityisesti rahoitettua. Saattaa olla, että se on toimii yksityisesti tällä hetkellä tämä kenttä ja kattaa kustannuksensa, mutta suurin osa olemassa olevasta lentoasema infrastruktuurista jossakin vaiheessa tavalla tai toisella oli sellaista, että se sai valtiollista tukea, julkista tukea, ja meidän täytyy, vasta viime vuonna siis olemme itse asiassa tarkastelleet näitä tukia, koska määräyksessä olemme ottaneet käyttöön tällaisia siirtymäkausia jotta jäsenvaltiot voivat, sanotaan tilanteessa lentoyhtiöt itse pystyvät olemaan elinkelpoisia, ja me olemme tehneet eroa, eron suurten lentoasemien, jotka siis ovat puhtaasti kaupallisia, jotka täytyy selvitä omin voimin, ja pienten lentoasemien välillä, joilla on vaikeuksia rahoittaa kustannuksia, ennen kaikkea investointeja, ja jotka usein palvelevat enemmänkin kehityksen tavoitteita, päinvastoin kuin tällaiset suuret eh, kentät, jotka ovat tällaisia napoja Euroopan ilmaliikenteessä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos esityksestänne ja vastauksistanne kysymyksiimme. Ennen kuin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Jaha, no niin, olkaa hyvä vielä. No Kiitos, kun minä halusin kysyä vielä näistä lentokentistä. Rahoitusmallejahan on erilaisia. On sellainen rahoitusmalli, jossa äh, toimia, äh, ottaa lainaa takaajana valtio. Sitten on sellaisia, jotka ovat täysin yksityisesti rahoitettuja. Sitten on sellaisia lentokenttiä, joiden äh, infrastruktuuri valtio tarjoaa mm, maksutta käyttöön käyttöön ja voisin kertoa näistä esimerkkejä kaikista kyllä. Ja kun ajatellaan tätä mallia yksi ja kaksi, niin tässä täytyy ottaa nämä maksut huomioon ja kolmannessa mallissa taas ei. Eli kaikkihan me laskeudumme kentille, joissa itse asiassa valtion tukea on kyllä saatu, mutta jossa todellakaan näitä kustannuksia ei kanneta. No niin, minullakin on tällainen äh, kysymys, kun ajatellaan Berliiniä, ei Tekeliä, vaan tätä uutta äh, Schönefeldin kenttää, niin siinähän tilanne on sellainen, että on sovittu meluesteestä ja Berliini ja Brandenburg sekä sitten liitto halusivat äh, säästää rahaa, eivätkä huolehtineet sellaisesta melusuojasta kuin joka olisi ollut tarpeen. No sitten nämä äh, asukkaat menivät oikeuteen, voittivat ja nyt tarvitaankin lisää rakenteita. Ja nyt kuullaankin, että melu esteestä on tullut kalliimpi ja nyt pyydetään sitten EU-ta rahaa lentokenttää varten, kun kustannukset ovat nousseet. Aika moista fiksailua. Mitä mieltä olette? Eikä kyse ole kahdesta miljardista enää, vaan nyt jo neljästä miljardista. Ja miksei tätä laiteta sitten äh, kertakaikkiaan äh, lentokenttä toimijan kontolle. Onko tämä reilua mielestänne? Voiko näin tulla toimia? Uh, Reiluus ja oikeudenmukaisuus ovat tietysti tällaisia hyvin juhlavia sanoja, mutta jatkaisin kuitenkin englanniksi, koska näyttää siltä, että vaikka tämä näyttää kyllä saksalaista keskustelua, että täällä käydään. Minä puhuin Münchenin kentästä, joka on julkisesti rahoitettu, mutta lentoasema täytyy itse edestää tulonsa liikenteestä. Malpensa Milanossa on yksityisten ja Saventemen Belgiassa, joka on täysin valtiollinen, mutta joka toimii maks- ilman, että maksaisi mitään maksuja viranomaisille. Let me assure you if no Vakuuttaa, että ei ole mitään ongelmia Saksan suhteen. Niin, ensinnäkin on todettava, että totta kai julkiset takuut lainoille ovat valtion tukea, joten sekin liittyy tähän valtion tuen käsitteeseen. Täytyy katsoa sitten, mitä eroa siinä on kysymys julkisesta luotosta vai luotosta pankilta ilman, ilman takuita. Kuten sanoin aiemmin, ainakin viime vuoden puolesta välistä lähtien, kun tuli uudet ilmaliikenteen suuntaviivat, lentoaseman rahoitus lentoasemalla on yli 5 miljoonaa matkustajaa periaatteessa ei vastaisi enää meidän sääntöjä, olisi niiden mukaista. Ja tällaiset investoinnit tulisi lentoaseman itse rahoittaa. On olemassa poikkeustilanteita, jotka mahdollistaisivat sen, että voitaisiin poiketa tästä, mutta tällaista ei tähän mennessä ole tapahtunut. Mutta miksi, miksi me olemme ottaneet tällaisen säännön käyttöön siksi, että me tiedämme, että on olemassa erilaisia malleja, Emmekä halua syrjiä mitään mallia suhteessa toisiin. Jos jonkin lentoasema täytyy itse rahoita kaikki investoinnit ja joku toinen voi luottaa valtioon, tämä on kilpailua vääristävää, siksi me puutumme asiaan ja pyrimme rajoittamaan tätä niin pitkälle kuin mahdollista, mutta en kaikkien pienten lentoasemien tapauksessa saattaisi olla välttämätöntä, että näin on ja saattaisi olla yleisen edun mukaista – että tuettaisiin lentoasemaa. Mutta olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että suuret lentoasemat, että niiden osalta ei pitäisi myöntää mitään investointitukea. Berliinin lentoasema ja se, mitä puhuitte tästä tulevasta tapauksesta, joka saattaa pääntyä meidän käsiteltäväksemme tulevaisuudessa, koska en voi nyt ennakoida, minkälainen analyysi syntyy, mutta me olemme katson, että tukea Berlin asem- lentoasemalle aiemminkin meillä komissio on tehnyt ratkaisuja, jotka liittyvät BER, äh, Berliinin lentoasemaan, jota lisätoimia tarvitaan, ja varmastikin Saksa kääntyy silloin puoleen ja keskustelemme kanssamme siitä varmistaakseen sen, että tämä tuki tapahtuu valtion tulisääntöjen mukaan. No tietenkin ilmeistähän tämä on, mutta kun kyse on vaikkapa 20-25 miljoonasta matkustajasta vuosittain ja sanoitte, että yli 5 miljoonan kun mennään, niin valtion tuki ei ole sallittua, mutta mm, eihän tässä nyt ole poissuljettua se, etteikö tätä tukea kuitenkin myönnetä. Ja se, sekä on teidän mielestänne ihan reilua kilpailua sitten verrattuna sitten niihin yksityisesti rahoitettuihin lentokenttiin, niin kuin Markus Perpe sanoi. En, en sano, että minulla olisi lupa sanoa, mutta minä en voi ennalta arvioida tätä analyysiä. Ja kun tämä on myöskin kollektiivinen komission ratkaisu, minä voi yhtenä virkamiehenä komissiossa pystyä ennakolta arvioimaan sitä, mitä komissio katsoo asiaa, mutta totta kai tämä tulee olemaan hyvin vaikea tapaus. That was clear. Suuret kiitokset. Tämä oli hyvin selvää ja nyt kaikki tiedämme sitten, missä mennään. Kiitos paljon. Ennen kuin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, muistutan kaikkia, että se pidetään suljetuin ovin ja haluan kertoa teille muutoksesta sihteeristössä. Elvira Ramirez tulee jättämään meidät. Hän siirtyy maatalousvaliokuntaan. Elvira Ramirez on hoitanut todella tärkeitä asioita, muun muassa rautatiepaketin, josta täällä on puhuttu, ja komitologiamenettelyssä muun muassa jo Pirturi ja monia muita tärkeitä kysymyksiä. Hän on ollut hyvin tärkeää sihteeristä työntekijä Haluan sydämellisesti kiittää työstä siihen ja rehellisesti sanottuna paho, pahoittelemme lähtöäsi. Toki sa, Suome Agrille sinun työpanoksesi, mutta en haluaisi itse siitä luopua. Sydämelliset kiitokset, olemme surullisia, mutta tietenkin toivotamme sinulle kaikkea hyvää jatkossa. Ja uutena sihteeristössä Veronimo eh, Plasko, onko hän paikalla? No, hän ei ole tällä hetkellä paikalla. Hän oli Saragossan varapormestari, tulee siis Espanjasta, toivotamme hänelle kaikkea hyvää. Ää, eh, aika suuriin saappaisiin joutuu siirtymään, mutta hän ei ole tällä hetkellä paikalla. Toivotamme hänetkin kuitenkin tervetulleeksi. Välitämme terveiset sitten jatkossa. Mutta Elvira Ramirez, kiitos vielä sydämellisesti työstäsi. Ja nyt äh, kolmikantaneuvotteluista palautetta, mutta suljetuin ovin.